Ladies and gentlemen, let's get started. My name is Chris. No niin, hyvää huomenta kaikille. Eiköhän voi ajatella. Aloitella pikkuhiljaa. Minä olen Chris News, Your, your News mm, televisioyhtiöstä. Tervetuloa tähän oikeusasiamiehen vuotuiseen interaktiiviseen tapahtumaan tänä vuonna Let's Get, Let's Get Active otsakkeen alla. Meillä on mielen kahdessa sessiossa mielenkiintoisia vieraita. Meillä on 180 minuuttia käytettävissä aikaa. Normaalisti minulle yleensä annetaan maksimissaan, enemmän, en, en, maksimissaan 10 minuuttia. Meillä, meil on tässä 20 tulkkia, edustajat kaikista Euroopan parlamentin tiedotustoimistoista pitkin Eurooppaa se, tämä on katseltavissa, kuunneltavissa kaikkialla siellä. Meillä on myöskin Twitter-yhteydet ää, äh, kaikkialle. Tämä on EVC, EUC, e European Year of the Citizen, EO, EU, EO, e European, European Ombudsman, Euroopan oikeusasimies, tämmöisillä tunnuksilla. Ja sitten se haka, tämä hash siihen alkuun risuaita. Niin, tämä äh, vähän tilannehan on hyvin ajankohtainen. Pari äh, tällaista äh, huomiota heti, äh, heti muutama viikko sitten me Kroatiassa, joka on liittymäisillään EU-hun, äh, äh, pidettiin maalit, EU-vaalit. Ja siellä äh, osallistumisaste oli 21 prosenttia. Äh, ja Eurooppa, Euroopan parlamentin vaaleissa äänestysvilkkaus on jatkuvasti ollut laskussa. Mitähän, kuinkahan alas ensi vuonna päädytäänkään, ellei me jotain tee. Eh, Miten me voimme, me eurooppalaiset, vaikka meillä tässä vähän enkiaksetilla eh, eh, puhunkin, mutta kaikki sukujuurenne Euroopassa, Ranskassa, viittekieltä meilläkin puhutaan. Niin, kuinka monta eurooppalaista kun kansa, vel, ja sisältä sitten vaivautuu ää, ää, mm, vaaliuurille. Mik, miltä tuntuisi, jos ei kukaan oikein mm, välittäisi vaaleista, jos olisi, jos olisi pitkään käyty näin esimerkiksi sodan jälkeisenä vuosina? Äh, nyt meidän pitää kyetä mm, osoittamaan, miten eurooppalainen oikeusasiamies, Euroopan oikeusasiamies, miten tärkeä elin se on, miten paljon ihmiset voivat vaikuttaa sen välityksellä. Näin ihmisillä on valtaa. Ja planeetalla mm, on paljon ihmisiä, joille tämä valta, jotka on tärkeä, Ja me voimme sitten ää, oso, osoittaa, että todellakin ihmisillä voi olla sanan, sananvaltaa oikeusasiamiehen tai omien omien ponnistelujensa kautta. Yritämme tämän teille näyttää ja osoittaa tänään panelistit oikealta lukien. Matti Pohon. Hän on Vallonian oikeusasiamies. Hän, hänellä on varmaan paljon kerrottavaa asioista siellä sitten Vivian Redding hänen vieressään, Euroopan komission varapuheenjohtaja ja juuri perusoikeus- ja ihmisoikeusasioiden asiantuntija siellä sitten Nikiforos Diamandouros, Euroopan oikeusasiamies varsinaisesti. Ja sitten tuolla vasemmalla istuu. Tämä on pieni yllätys meillä. Me odottelimme tämän, tänne puhe, puhemies Martin Schulzia parlamentin ää, puhe, puhemiehi, puhemiestä, mutta hän on sitten delegoinut tämän edustustehtävän Isabel Dugandille, Euroopan parlamentin yhdelle varapuhemiehelle. Herra Schulz on parhaillaan Kyproksessa siellä on omat ongelmansa. Se on ihan, ihan oikein. Hän edustaa, siellä hoi, hoitaa Euroopan asioita. Sitten Alessandro Mirabile, hänen vieressä. Hän on ajaa tätä eurooppalaisten kansalaisten, kan, eurooppa, eurooppalaista kansalaisaloitetta ja sen asiaa pyrkien saamaan saamaan rahoitusta sitten euro, nuorille eurooppalaisille, jotka Erasmus-hankkeen kautta pyrkivät maailmalle ja Eurooppaan sitten Didi Colbert sitten on, on tässä 2012 Belgia-alaisten kansalaisliikkeen edustajana silloin aikoinaan, kun hallitusta Belgiaan ollut, ollut millään syntymässä. Heiltä sitten haluamme kommentit ja vaikutteet, samoin sitten tietä salista lähdetään sitten Euroopan unionin oikeusasiamiehestä Diamondourosesta liikkeelle. Hyvä. Morning. Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa teille kaikille tähän interaktiiviseen tapahtumaan eh, nimeltään It's Our Europe, Let's Get Active. Meidän Euroopamme, olkaamme aktiivisia. Eh, kyse on 2013 eh, Euroopan kansalaisten vuodesta ja siitä syystä me keskitymme kansalaisiin, heidän osallistumiseensa Euroopan muotoiluun ja siihen, mikä on sen tulevaisuus. Olen tyytyväinen siitä, että meillä on useita kansalaisaloite edustajia täällä paikalla ja mukana on myös niitä, jotka ovat vedonneet Euroopan oikeusasiamieheen. Kaikki panostavat siihen, millä tavoin elämme täällä. Odotamme kovasti sitä, että kuulemme, mitä te sanotte, miten osallistutte tähän tapahtumaan. Olen todella pahoillani siitä, että on ollut muutoksia puhemiehen ohjelmassa, joten puhemies Schulz ei ole päässyt paikalle. Ja Barroso ja Rovo thorning schmidt olivat viime vuonna paikalla ja painot, antoivat lisäpainoa tälle keskustelulle, jota käydään ja merkittävästihän tämä vaikuttaa kansalaisten ja unionin tulevaisuuteen. Toisaalta sitten me olemme tyytyväisiä siitä, että Euroopan parlamentin varapuhemies Isabel Durand on tullut tänne paikalle joukkoomme ja hän vahvistaa sen, että nyt kun Euroopan parlamentin, joka on EUn ainut suoraan valittu elin, on edustettuna myös täällä tapahtumassa. Rova Duran on paljon mukana kansalaisyhteiskuntatoiminnassa ja olemme hyvin kiitollisia siitä, että hän on paikalla täällä ja saamme kuulla häneltä myös kansalaisten osallistumisesta. Haluan kiittää myös Euroopan parlamenttia. Jälleen kerran me aamme eh, ottaa vastaan eh, tilat täällä eh, rakennuksessa ja käyttää niitä – ja tässä yhteydessä haluan ottaa esiin sen, että aivan ensimmäistä kertaa tämä tapahtuma, tätä pidetään ei pelkästään täällä Brysselissä, vaan myös Euroopan parlamentin tiedotustoimistoissa kaikkialla EU-ssa. Siitä syystä toivotan tervetulleeksi myös ne kansalaiset, jotka seuraavat meitä Berliinissä, Prahassa, Pariisissa ja muissa Euroopan pääkaupungeissa. Kovasti odotamme teidän panostanne tähän keskusteluun Twitterin kautta kaikista tiedotustoimistoista ja kaikki, jotka muutkin katsovat tätä tapahtumaa online. Olen erityisen iloinen siitä, että Euroopan komission varapuheenjohtaja Vivian Reding on täällä paikalla kanssamme ja jälleen kerran hän kunnioittaa niin haluan kiittää siitä, että hän todellakin osallistuu tähän tapahtumaan. Mm, Rova Reding on eturintamassa komission vuoropuhelussa kansalaisten kanssa ja hän haluaa painottaa nimenomaan yksittäisiä kansalaisia. Viime kuukausina hän on ollut mm, useissa Euroopan unionin maissa ja kuunnellut kansalaisten huolia. Kreikassa ja Saksassa hän todellakin keskustelee kansalaisten kanssa eikä pelkästään kansalaisista. Eh, toisella puoliskolla tässä tapahtumassa paikalle tulee komission toinen varapuheenjohtaja Maro Seftovic. Hän on vastuussa muun muassa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, niin sanotusta ECIstä. Me odotamme kovasti hänen panostaan tässä kansalaisoikeuskeskustelussa. Lisäksi paikalla on kollegani Marc Bertrand. Hän on Vallonian ja Vallonia Brysselin oikeusasiamies. Samoin paikalla on herra Chris Burns Euronewsista. Olen tyytyväinen siitä, että hän on tullut tänne juontamaan tapahtumaa. Aivan aluksi pari ajatusta. Me tapaamme täällä eh, hyvin vaikeassa kriisitilanteessa, jossa Euroopan unioni on. Vakavat talousongelmat ja haasteet ovat kohdanneet omaa maatani, samoin kuin muita jäsenvaltioita, ja meidän on ollut todellakin pakko sopeutua tähän kriisiin ja joka päivä saamme kuulla lisää huonoja uutisia, ei ainoastaan kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta, vaan myös siitä, miten syntyy levottomuuksia siitä, että säästötoimiin on ryhdytty jäsenvaltioissa kun ajatellaan euron ja Euroopan unionin tulevaisuutta, eh, talouskriisi on vakava, mutta siinä on toinenkin näkökulma, jota pitää tarkastella. Kansalaiset kaikkialla Euroopan unionissa ovat menettämässä luottamustaan ei pelkästään kansallisiin hallituksiin, vaan myös Euroopan unioniin siinä, että se löytäisi ratkaisuja nykyisiin ongelmiin. Minua huolestuttaa tämä, tämä tilaisuus, tai tilanne suuresti, ja minun tehtäväni on lisätä Euroopan kansalaisten luottamusta EUn hallintoon. Mutta tässä EUn instituutiot ovat ryhtyneet aloitteisiin ja myös mahdollisuus äh, on annettu kansalaisille toimia proaktiivisesti ja ryhtyä toimenpiteisiin itse. Äh, Lissabonin sopimus esimerkiksi antaa enemmän mahdollisuuksia kansalaisille osallistua esimerkiksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja komission äh, kuulemiset. Nämä ovat askeleita eteenpäin pitkällä tiellä, jolloin pyritään vahvistamaan kansalaisten oikeuksia ja mahdollistamaan heidän osallistumisensa demokraattiseen elämään Euroopan unionissa minun mielestäni on hyvä merkki se, että saan paljon valituksia kansalaisilta. Nämä koskevat niistä, niitä välineitä, joita EUn hallinnolla on ja miten ne ovat puutteellisia ja yritän puuttua aina ongelmiin, kun ongelmia näkyy. Olen tyytyväinen siitä, että voin vahvistaa kansalaisten osallistumista EU-toimintaan ja kuulemme myöhemmin siitä, miten oikeusasiamies voi todellakin saada jotakin aikaan. Tämänpäiväinen tapahtuma koskee nimenomaan sitä, miten kansalaiset voivat puuttua asioihin ja puuttua myös Euroopan unionin tulevaisuuden muovaamiseen. Siinä on paljon keinoja, esimerkiksi Euroopan kansalaisaloite. Tämän lisäksi on mahdollista toimia ruohonjuuritasolla niin, että kerätään isoja joukkoja eri aloitteisiin kun katsotaan asiaa luovasti, kyse ei ole ainoastaan talouskriisistä ja sitä, miten se ratkaistaan. Voimme katsoa myös sitä, miten rakennetaan terve ja puhdas Eurooppa. Tämä koskee kaikkia eurooppalaisia. Odotan kovasti tätä kansalaiskeskeistä keskustelua, joka on interaktiivinen. Haluan saada kimmokkeita teiltä kaikilta Brysselissä tai sitten 30 jäsenvaltion pääkaupungista. Näin kun toimimme, nyt osoitetaan myös se, että kansalaiset ovat hyötyneet Lissabonin sopimuksesta ja keskustelusta, vuoropuhelusta heidän ja EUn toimielinten välillä. Ja näin voimme parantaa edelleen demokratian laatua Euroopan unionissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, Fyros nyt sen seuraava tällainen puhuja mm, avainasemassa täällä parlamentissa istuva Isabel Duran. Tehän olet tällainen soihdun kantaja. Mitä meille on sanottavaa tästä? Kiitos, herra oikeusasiamies, rakas Nikiforos, hyvät naiset ja herrat. Ja kaikki, jotka meitä kaukaa seuraatte, meitä voidaan seurata Nikosiassa, Ateenassa, Madridissa, Lissabonissa. Ja he eivät ole välttämättä siellä ihan samassa mielentilassa kuin me täällä salissa. Ja tämän ajatuksen täytyy vallasta, meitä kaikissa toimissamme. Ei ainoastaan niissä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin vaaleihin vuoden kuluttua, vaan kestävämminkin EU-toimielimissä, jotka tällä hetkellä hyvästä tai huonosta syystä menettävät kovasti kansalaisten luottamusta. Ei kenties iäkkäämpien joukossa, mutta ehdottomasti nuorimpien joukossa huolimatta siitä, että oikeusasiamiehemme joukko toimijoita, olipa kysymys komissiosta tai parlamentista, jotka toimivat kuten tänään työpäivänämme, miettivät, miten voisimme antaa Euroopan kansalaisille avaimet. Me tiedämme joka tapauksessa, että luottamus on kortilla tällä hetkellä ja meillä on valtava vastuus, vastuu. Er, er, erityisesti meillä, Euroopan parlamentissa valituilla edustajilla, mutta myös niillä, jotka työskentelevät meille ja jotka meitä puhuttelevat. Koska parlamentti voisi olla se, joka äänestäjien valintojen kautta ja äänestysasteen kautta voi maksaa hinnan tästä kriisistä – kristiä, jonka monet ovat kokeneet ja eläneet. Se on oikeudenmukaistakin. Ihmiset valitsevat puolueet, jotka lähetävät Euroopan parlamenttiin. On myös se joko, joka ei ilmaise itseään, ovat äänestämättä, ja sitten ne, jotka ilmaisevat itseään vihalla ja äänestämällä raivoissaan ja he voivat äänestää puolueita, jotka ehkä palauttavat asiat kansalliselle tasolle tai jollain tällaisia teesejä, joilla pyritään purkamaan Euroopan kudelma ajatuksena, että kansallisella tasolla asiat sujuvat paremmin. Täällä tässä kontekstissa mekin elämme. Ja kuten sanoitte, meidän täytyy aktivoida kansalaisia, saada heidät ymmärtämään ne avaimet, jotka heillä on kädessä. Ja on tärkeää tehdä selväksi, että ihmiset voivat sanoa asioita, mutta myös tulla kuulluksi. Ja esimerkiksi oikeusasiamiehen roolissa tai Euroopan parlamentin jäsenä tai ministerin tai komission jäsenen roolissa on tärkeää tulla kuulluksi. Tärkeää on vastata näitä kansalaisten kuulemisia ja on monia kuulemisprosesseja, mutta kiinnostavampaa tietysti se, mitä mielipiteillä ne tehdään. Ja tiedän, että usein ollaan turhautuneita siitä, että kuuleminen tai mielipide, joka kansalaisryhmä, kansalaisjärjestö tai joku muu Euroopan tason toimija on ilmaissut, tämä mielipide tiputtaa isän mustaan laatikkoon, mutta sen jälkeen ei ole oikein selvää, mitä sille tapahtuu. Kansalaisaloitteesta pitää tehdä kiinnostava aloite. Oli liian varhaista arvioida sitä vielä vuosi sitten. Meillä oli viime viikolla Strasbourgissa eläväinen keskustelu siitä, mutta tällä hetkellä aloitetta ei voi vielä arvioida, että se on ollut hampomisongelmia rekisteröinnissä, allekirjoituksessa ja semmoissa. Nämä tullaan korjaamaan. Ja uskon, että komissio on ryhtynyt hyvin toimiin välineen parantamiseksi, mutta nähtäväksi jää. Nämä Aloitteet hän esittävät vaatimuksia komissiolle, mutta komissio on vasta sitten, otammeko haasteen vastaan vai ei, onko haaste kiinnostava vai ei. Ja sitten komission täytyy julkisesti selittää, miksi tämä on tärkeää. Vähintäänkin yhtä tärkeää kuin allekirjoitusten kerääminen. On tärkeää tietää, mitä projekteilla tapahtuu. Ja kolmanneksi haluaisin osoittaa kunniaa oikeusasiamiehen työlle. Teidän kaudellanne ensimmäisen valintan jälkeen, kymmenen vuotta sitten, mikä on melkein eilen, siellä on ollut merkittävä rooli oikeusasiamiehen toimen kehittymisessä, koska unioni laatii jäsenmaille erilaisia, on laitanut sääntöjä asiakirjan saatavuudesta, siinä oli puutteita aikaisemmin, olette myös testannut tämän uuden oikeuden rajoja, ja olette vakuuttavasti vedonneet sen puolesta, että tämä pitää uudistaa ja se kirjat pitää saada saavutettavammaksi. Ja sen valti, EU on sitoutunut parempaan lainsäädäntöön ja komissiolla on ollut laaja kuuleminen liittyen vaikutusarviointiin ja, ja tältä puolelta esitetään uutta lainsäädäntöä. Ja te olette myös edistäneet uutta hyvän hallinnon säännöstä että olette myös toimineet julkisten palveluiden periaatteiden laatimisessa, jota EU pitäisi noudattaa kontaktissa kansalaisten kanssa. Olette alleviivanneet myös sitä, että hyvä hallinto ei tarkoita ainoastaan oikeuksien tiukkaan noudattamista, vaan siihen liittyy myös palvelukulttuuri, tapa olla kansalaisten palveluksessa. Hallinto palvelee kansalaisia eikä toisinpäin tietenkin. Viime vuosina olette myös työskennellyt erittäin tehokkaasti osoittain di- diplomatia isossa määrin. Olette taistellut huonoa hallintaa vastaan kaikkialla, missä olette kohdanneet sitä, mutta diplomaattisesti. Mutta olette aina kuulleet myös hallintoa ja teidän ja vaikutusvalta on suhteessa teidän kykyynne taivutella. Teillä on vakuuttava veritaitettavaksi seuraajille. Siinä pienessä määrässä valituksia, jotka vaativat suosituksia, vain 18 prosenttia ei ole jonkun elimen jätetään seurauksetta. Hyvästä hallinnosta on tullut juridisesti, kohdistosta on tullut Lissabonin sopimuksen mukaan juridisesti sitova ja uusi oikeudellinen sivu on käytetty 291, jossa, joka liittyy, että pitää tehdä lainsäädäntöaloitteita tämän oikeuden täsmentämiseksi. Parlamentti on viimeiset kolme vuotta työskennellyt näiden äh, toteuttamistapojen kanssa. Meillä on nyt mietintö, Hellinger mietintö käsittelyssä. Oikeusasiamiehellä on roolinsa tässä. Ja kuten sanoin, äh, kansalaisaloitteet ovat kansalaisten osallistumisen kulmakivi. Ja tilanne tällä hetkellä osoittaa, että edustava demokratia ei, ei ikinä voi enää toteutua osallista, ilman osallistavampaa demokratiaa. Onpa kysymys uusista muodoista, nykymuodoista, ja tässä paneelissa kansalaisten kanssa ja G1000 Euroopassa ja Belgiassa on ottanut käyttöön osallistuvamme prosesseja, joissa kansalaiset voivat keskustella. Kysymys ei ole kansalaisista ja hallinnosta tai kansalaisista ja parlamentin jäsenistä. Kysymys on siitä, että kansalaiset keskenään keskustelevat, koska kansalaisten välinen keskustelu on myöskin keino ymmärtää ongelman monimutkaisuus. Ja populismin vastaisessa taistelussa monimutkaisuuden ymmärtäminen on tärkeää. on ja helppo syy on parlamentin, komission ja Euroopan sen tai tämän tahon. Yleensä ongelmat ovat monimutkaisempia ja erityisesti mail- nykymaailmassa. Joten kansalaisten keskustelut, paneelit, jotka saavat kansalaisia ymmärtämään, jotka tekevät heistä kansalaisia, eh, eh, asiantuntijoita. Kansalaisista voi tulla asiantuntijoita. Nämä, nämä välineet ovat sellaisia, voimme kehittää. Ja, ja sitten puhun myöskin juontajallemme, joka on myös Euronewsin toimittaja. Ja Euronews on ylikansallinen poikkeus. Se toimii useammalla kielellä. Informaatio on enemmänkin eurooppalaista, mikä on äärimmäisen vaikeaa. Ne, jotka meitä kuuntelevat, ehkä pääkaupungissakin, ovat tottuneet kääntyneet kääntymään kansallisen median puoleen. Mutta eurooppalaisia käsiä, kysymyksiä täytyy käsitellä ylikansallisesti. Kansalliset silmälasit eivät koskaan näytä terävintä kuvaa asioista. Kun päätökset, lainsäädännöt, ehdotukset ovat eurooppalaisia, niin työn täytyy olla ylikansallista. Tiedän, että se on vaikeaa. Onpa kysymys Euronewsista tai Artesta, joka on ranskalais saksalainen yhteistyö. Tämä on kysymys isoista tiedotusvälineistä, primetime televisiosta. Mm. Toivon, että kun Euroopan parlamentin vaalien ehdokkaat edustavat suuria poliittisia puolueita, niin toivottavasti meidän järjestää meillä mahdollisuuden debattiin eri ryhmien ja sitten kesken. Kun kansalainen näkee tsekin tai suomalaisen televisiossa, niin se tekee hänelle hyvää. Minusta on hyvä, että ranskalainen kuuntelee tietysti tekstityksen kanssa tai dubbauksen kanssa suomalaista tai tsekkiä tai saksalaista. Se on erittäin tärkeää. Euroopan kuuleminen sen suusta, joka ei jaa teidän poliittista kulttuuria, ei ainoastaan teidän poliittista kulttuuria, joka elää toisessa kontekstissa, toisessa Euroopan jäsenvaltioissa. Se on tärkeää. Ja se pikkasen laineita ankkalammikossa. Tärkeintä on Eurooppa. Eurooppaa rakennetaan ei ainoastaan Euroopan parlamentin jäsenten kautta ja ainoastaan komission ehdotusten kautta, vaan myös sen maiden edustajien, ministereiden, pääministereiden, valtion päämiesten, myös kansallisten parlamentaarikkojen kautta. Käännyttekö omien parlamenttien puolen Eurooppa-kysymyksessä. Haluatteko tietää, mitä Eurooppa-kysymyksessä ministerit tekevät? He ovat mukana lainsäätämässä, heidän puolen täytyy kääntyä, mutta kansalliset ministerit mieluummin puhuvat kansallisista alueellisista kysymyksistä, niin että he saavat paikallislehteen jonkun, jota että he ovat tehneet aloittaa jostain asiasta, mutta mutta ministeriltä mitä he tekevät Euroopan ministerissä kuljetusenergia, talous tai luetetaan missä neuvostossa, joka, jotka päättävät äärimmäisen tärkeistä asioista. Euroopan kysymyksestä 480 miljoonalle ihmiselle. Meidän täytyy vaihtaa sitä optiikkaa, jolla asioita tarkastelemme. Ja tiedämme, että tämä vuotuinen oikeusasiamiehen tapahtuma, jos olette läsnä ja tavoitte voitte seurata, auttaa myöskin herättämään kansalaisten energiaa ja murtamaan tätä vähän simppeliä kuvaa Euroopasta, joka on siis suljettu kylmä, teknokraattinen, arrogantti. Se on joskus totta. Useinkin totta. Se on tunnustettava, mutta ei aina totta. Ja täytyy tarttua annettuihin mahdollisuuksiin, että kuun, kuuntelemme ääniä. Mutta ne ääniä. Tänään tapahtuu niin. Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta. Eh, meidän Tietysti monilla eurooppalaisilla on varmaan sitä luottamusta ja myöskin sitä intoa tällainen ihan ruohonjuuritasolla edetä ja toimia. Sitten se nähdään ensi vuonna. Komissaari Reding, te olette perusoikeus- ja kansalaisuusasioiden komissaarina jäsenenä komissiossa, olette varmaan lähinnä tätä ruohonjuuri tasoa tänä kansalaisten Eurooppa-vuosina. Mitäs teidän korvinne on kantautunut? Niin, huomenna äh, teille kaikille tässä salissa. Äh, ja myöskin niillä huomenna teille, jotka kuuntelette meitä pitkin Euroopan mannerta. Äh, aivan aluksi haluaisin onnitella Nikiforos Diamandorusia ensinnäkin siitä, että hyvästä, että hän on järjestänyt tämän digitalisoidun tapaamisen tänään. Ja mä onnittelen myöskin tästä äh, tapaamisen äh, otsakkeesta, nimestä Let's Get Active. Tämä on meidän Eurooppamme. Aktivoitukaa. Siis ihmiset, äh, no, korottakaa äänenne, äh, ottakaa aloitte käsin. Se on se kutsu. Sitähän juuri tänä teemavuonna, eurooppalaisen kansalaisuuden teemavuonna, äh, kaivataan tämä unioni lähestyy 80 vuosipäiväänsä. Kaksi kolmesta e, kansalaista tuntee eurooppalaiseksi itsensä, mutta vain yksi kolmesta tietää, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Ja näistäkään tuskin 10 prosenttia oikeastaan oivaltaa, mitä tämä eurooppalainen kansalaisuus on syvimmältään mm, merkitsee. Maastrichtissahan synnytettiin rahapoliittinen unioni, ja kansalaisuusasiat jäivät vain puoleksi kirjaimeksi paperille. Ja nyt täytyy tässä tälläkin saralla edetä. Perussopimusten mukaisesti valitusoikeus on erittäin tärkeä elementti kokonaisuutta. Siksi oikeusasiamiehen rooli on tärkeä. Ei suinkaan yksin toimi, vaan hän on läheisessä yhteistyössä tämän parlamentin vetomusvaliokunnan kanssa. Tämä on pitkään ollut jo toiminnassa äärimmäisen tärkeä elementti tätä, ja se on taas vastaavasti sitten yhteistyössä kansallisten oikeusasiamiesten kanssa. Näin se on kansalaisten saapuvilla käytettävissä ja jo sinällään tärkeä. Kansalaisilla on myöskin oikeus kirjoittaa kaikille toimi, toimielimille ja saada myöskin sitten kirjoitelmiinsa vastaukset minä itse saan noin 5000 kirjettä vuodessa. Voitte, voitte kuvitella, että, että vastaukset näihin kirjeisiin ovat minun pääosastoni työssä tärkeässä roolissa minun ja muiden yhteistyökumppaneiden. Olennaista tässä, näissä kirja, tässä kirjatulvassa on se, että vain puolet niistä ää, eivät ole oikeastaan osoitettujakaan ää, eurooppalaisille toimielimille, vaan lähinnä siinä sivutaan kansallisia asioita. Ihmiset ovat kuitenkin täysin turhautuneita ja epätoivoissaan siitä, koska kansallinen ää, elin ei ole sitten suvainnut vastata heidän kysymyksiinsä ja huoliinsa. Näinhän pitävät sitten tätä eurooppalaista, näitä eurooppalaisia instituutioita viimeisenä viimeisenä toivonaan. No niin, sitten tähän Euroopan kansalaisuuden teemavuoteen. Miksi me tätä juuri sitten halusimme, miksi halusimme pitää sen tänä vuonna? Yksinkertaisesti siitä syystä, että vain yksi kolma, kolmesta kansalaisistamme uskoo ää, mielipiteellään olemaan mitään merkitystä. Ja, ja tässä palataan tietysti kysymykseen, jonka varapuhemme Duran jo otti esille. Sitten kun ihmiset, äh, silloin kun ihmiset uskovat, että heillä on sananvaltaa ja heidän mielipiteellä on painoarvoa, ja, mutta jos he eivät tunne sen, silloin asian toisin, mutta jos he eivät miele tätä äh, todeksi, niin he eivät pysyvät vaiti. He eivät myöskään sillä vaalivuonna vaivaudu vaaliuurnille. Äh, mielenkiintoinen tämä luku, tämä 20, 21 prosenttia 21 prosentin vaali laisuus äh, Kroatian eurovaaleihin. Niin, ja tämä äh, oivallus siitä, että, että sana omalla mielipiteellä on äh, kantavuutta ja painoarvoa, ei se riitä, että sitä puheissa toistetaan. Äh, me, ihmisen pitää vain sit, sen roolina on vain sitten äh, olla hiljaa ja kuunnella. Poliitikothan tästä sitä osaa. Tämä kaikki juontaa näistä kansalaisten vuoropuheluista. No, niitä on käynnistelty ympäri Eurooppaa. Me olemme nimenomaan tarkoituksellisesti hakeutuneet paikkoihin, joissa no, asiat menevät huonosti. Minä olen käynyt Portugalissa, Kreikassa, Iranissa. 300-400 kansalaista kerrallaan koolla ja parin tunnin aikana ei mitään puhe, puherumpaa, vaan ainoastaan kysymyksiä ja vastauksia. Mitä siitä on jäänyt käteen? Ihmiset ovat ensinnäkin olleet häkeltyneitä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun poliitikko vaivautuu meidän, jalkautuu meidän parimme ja haluaa kuunnella, mitä me sanomme. Ensinnäkin aha, aha, äh, halu, halu, kuvittelin kuulevani, että Euroopassa, Euroopassa menee huonosti. Me haluamme äh, vähän äh, pois koko Häslingistä. Ei suinkaan. Päinvastoin kuulutettiin lisää Eurooppaa, lisää toimivaltaa. Ja, kansalaisille e-, eivät ne seikat ole tärkeitä, mitä me pidämme tärkeinä. Per, Berliinissä valmis puolustamaan kantaani jossakin hehkulamppu mutta mutta sieltäpä joku nainen nousi esille ja valitti, että, että hänellä lapsella on vaikeuksia koulussa. Kun te olette komissaaria olette tottuneet ratkaisemaan ongelmia, niin kertokaa miten minä tämän ratkaisen. Minä sitten vast, vastaisin siihen, että eurooppalaisessa sopimuksissa nämä koulutukseen liittyvät kysymykset ovat, ovat Öö, jäsenmaiden asioita. Sitten meidän pitäisi muuttaa sopimus. No sitten öö, nainen sitä vaan tokaisi, että no, mikset et sitten muuta niitä sopimuksia ja auta meitä ratkaisemaan näitä ongelmia. Mm, se oli aika hätkähdyttävää. Kansalaisia, kansalaiset eivät piittaa näistä, näistä suurista korkealentoisista sopimusteksteistä. He vaan haluavat nopeaa toimintaa, yksinkertaisia vastauksia, näin, näin poispäin. Näitä, kansalaisten vuoropuhelutapahtumia alettiin valmistella viime vuoden toukokuussa. Tämä oli tavallaan äh, lähti täs, äh, kans, kansalaisten äh, vuorovaikutusmahdollisuus avattiin internetin välityksellä. Silloin tuli 12 000. Kaikissa haluttiin lisää Eurooppaa, syvempää integraatiota, enemmän suoraa toimintaa, vähemmän byrokratiaa. Se oli selvä viesti tämä kansalaisten, kansalaiskertomus, jonka esittelin ää, ää, sitten sen jälkeen, sisälsi tämän tällaisen tehtävälistan, mihin haluaisimme sitoutua. Ja nämä 25 elementtiä, joita ehdotin pari vuotta sitten, jo 24 niistä on toteutettu. Ja sitten ja, seuraava selonteko ilmestyy ensi kuussa toukokuussa siis. Ja siinä on pyritty sitten kallistamaan korva sille, mitä kansalaiset meillä viestivät, paitsi näissä dialogeissa, vuoropuheluissa, mutta myös niissä viidessä tuhannessa kirjeessä, jota jotka he meille, minulle lähettävät vuosittain. Ja sitten näissä miljoonasta kysymyksestä, jotka tätä Europe Direct Team vuodestain kerääntyy. Et eli mitä nyt sitten mitä siellä vaaditaan, help, liikkumisen helpottamista, byrokratian purkamista ja näin poispäin. Ne ovat yksi ja tärkeimmistä, tärkeimpiä asioita. Tänä vuonna luvassa on 12 uutta konkreettista ehdotusta ja, ja haluamme myöskin sitten ne toteuttaa, jotta vakuuttaisimme kansalaisille, että kyllä teillä on sananvaltaa ja kyllä teidän äänenne kuuluu ja, ja että ja että, että me haluamme hyvinkin konkreettisesti reagoida, siis ei pelkkää bla vaan me tarjoamme konkreettisia käytännönläheisiä ratkaisuja. Ja tämä on, tällä pyritään osoittamaan, että kyllä kansalaisia myöskin kuunnellaan ja myöskin sitten tasoittamaan tietä sille, miten me voimme sitten jatkossa toimia, millä, millä tasolla ratkaisuja voidaan tarjota. Ehkä alueellisella, jopa paikallisella tasolla voidaan ratkaisuja aikaan sana. Ei aina tarvitse tähyillä tänne Euroopan tasolle asti. Emme pidä tätä mitään tämmöisenä laboratoriokokeena, kokeena, vaan poliittisena välttämättä myytenä ja myöskin historiallisena velvollisuutenamme. Kaikki eh, komissaarit kiertävät eh, mannerta yhdessä parlamentaarikkojen eh, kanssa kunnanvaltuutettujen, pormestarien, kaupung, kaupunginjohtajien kanssa. Ja sitä kautta muutetaan sitä tapaa, millä politiikkaa tapahtuu, ja tehdään ja toteutetaan. Toivottavasti tämä ulottuu myöskin sitten vaalikampanjan aikoihin ja tulee sitten vaikuttamaan vaalintulokseen tai vaaliinnostukseen innostuneemmin. Ja sitten seuraavaksi pyritään petämään pohjaa äh, mahdollisille sopimusuudistuksille. Miten sopimuksia ennen äh, laadittiin? Viisaat miehet ja naiset loivat äh, tuolla kulisseissa päänsä yhteen ja sorvasivat jonkinlaisen tekstin ja sitten markkinoivat sen kansalaisille ota tai jätä pohjalta. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus sitouttaa kansalaiset tähän sopimusten muutoshankkeeseen ihan ensimetreiltä alkaen. Siitä hetkestä, kun tämä ajatus viriää, siihen hetkeen, kun sopimus on saatu muutetuksi siltä osin, kun on tarpeen. Ja kun kansalaiset sitten esimerkiksi kansanäänestyksessä äänestävät tästä, ja silloin kansalaiset ovat valistuneempia ja tietävät, mihin, mitä kysytään ja mitä heitä, millaisia vastauksia että odotetaan. Siksi tämä teemavuosi on erittäin tärkeä. Commissioner Redding, thank you very much. Komissaari Redding, kiitoksia kovasti. Tämä oli hyvin kiinnostavaa kuultava. Ja tehän olitte äh, aikoinaan Euroopan parlamentin vetomusvaliokunnan puheenjohtajana ja sit, sit, sit, sit, sitä äh, perua 89-92 vuosilta tämä teidän tietenkin kiinnostuneisuutena tässä. Tuollahan myöskin tämä Euroopan sopimus oli polki paikalla, oli lähes umpikujassa, kuten muistamme. Seuraavaksi sitten henkilö, joka tätä eurooppalaisen Ähm, ajaa, eurooppalaisaloitetta ajaa ja pyrkii saamaan sitten Euroopan unionilta lisää rahaa Erasmus-tyyppisiin hankkeisiin investointina nuoruuteen. Alessandra Mirabile on tällainen henkilö, ja hän selittää, miten tämä hänelle ja hänen ryhmälleen on äh, onnistunut ja miten hän on tämän kokenut ja mieltänyt. Ei sitä oikein kauhean sujuvaa ole ollut pientä kone, koneisto on vähän yskähdellyt, yskähdellyt kyllä, kun tätä Euroopan kansa, kansallista kansalaisaloitetta on ajettu kuin käärmettä pyssyyn. Tavallaan paneeli alkaa, kun de Garisman on tuolla minä tässä analysoin hänen elekieltään, jos tulee, tulee jotain twiittejä, kysymyksiä, kommentteja. Eli te kaikki, jotka te seuraatte tätä ohjelmaa 30 Euroopan kaupungissa, tai jotka internetin ääressä olette tätä tilaisuutta seuraamassa, muistakaa, että jos teillä on, jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa, näen tänne seinän tässä osoite on tämä, tämä risuaita eyc.ou. EO 213 siinä välissä vielä. 2013. Niin, sitten seuraava. Olkaa hyvä, Mirabeli. Kiitoksia kovasti kutsusta tänne tapahtumaan. Minulle tämä on suuri etuoikeus, kun pääsen puhumaan tälle yleisölle. Omassa esityksessäni, joka on hyvin lyhyt, tämä mahdollisuus vuorovaikutukseen ja kysyä kysymyksiä. Haluaisin osoittaa teille, minkä tähden minä uskon, että eurooppalainen kansalaisaloite Fraternite 2020 voisi olla osa ratkaisua nykyiseen talouskriisiin, koska tässä puhutaan nimenomaan talouskriisin ratkaisusta. Tämä on aika suurisuuntainen otsikko, mutta tämä on kuitenkin hyvin vaatimaton panos tähän tilanteeseen, jossa olemme nyt talouskriisin myötä. Aivan konkreettisesti me pyrimme omassa kampanjassamme lisärahoitukseen kolme prosenttia EUn budjetista niin, että se tulisi EUn vaihtoohjelmiin – ja nyt huolimatta tiukoista taisteluista toimielinten välillä, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me uskomme vahvasti tässä kansalaisaloitteessa, että monen, paljon useammille kansalaisille Euroopassa pitäisi antaa mahdollisuus lähteä ulkomaille oleskelemaan. Se edistää ja antaa mahdollisuuksia näiden liikkuvuusohjelmien kautta. Kyse on myös integrointi mahdollisuuksista Euroopan kansalaisten piirissä. 2013 hän on Euroopan kansalaisuuden vuosi. Meidän pitäisi toimia myös kansalaisvuoden mukaisesti. Se tarkoittaa aktiivista osallistumista. Lisää liikkuvuutta tietenkin myös muita myönteisiä näkökohtia taloudellisesti. Se edesauttaa talouskasvua ja vähentää työttömyyttä, varsinkin nuorisotyöttömyyttä, joka on suuri huolenaihe meille kaikille. Ja tässä suhteessa haluaisin vielä painottaa sitä, mitä Sofia Koradi, professori, jota sanotaan Erasmus-mammaksi, eh, hän sanoi tämän lehdistötilaisuudessa eh, huhtikuussa tänä vuonna. Eh, siellä oli myös Isabel Duran, kiitoksia vain teidänkin panoksestanne. Eli kun hän puhui hyödyistä, jotka liittyvät EUn vaihto-ohjelmiin osallistumisessa, hän puhui hyvin vakuuttavasti. EUn liikkuvuusohjelmat yleensäkin ja varsinkin Erasmus edustavat eivät pelkästään mahdollisuutta kokea Euroopan kulttuurista moninaisuutta, mutta kyse on myös portista työmarkkinoille. Siitä syystä vaihtoohjelmat ovat merkittävä lisäarvo nuorten CV-ssä, ansioluettelossa – ja eh, silloin kun he pyrkivät eh, varsinaiseen työpaikkaan eikä pelkästään harjoittelupaikkoihin. Ja olen varma siitä, että nuoret osallistujat täällä, täällä yleisössäkin ovat tietoisia näistä. Minulla itselläni on paljon kokemusta tästä. Olen asunut ulkomailla jo monta vuotta. Eh, haluaisin lisätä, että ulkomailla oleskelu on kokemus, joka avaa silmät ja se auttaa kehittämään myös hen- persoonallisuutta ja käsitystä elämästä. Ja se auttaa myös toimimaan vapaana yksilönä. Se ei aina ole aivan ilmeistä edes näissä liberaali, liberaaleissa ja demokraattisissa yhteiskunnissa, joissa elämme. Uskon, että kun puhutaan EUn vaihto-ohjelmista, Erasmuksesta, meidän puhu, pitäisi puhua kokonaisvaltaisemmin, eikä miettiä niitä ohjelmia ainoastaan EUn rahoittamina lomina, ehkä Maltassa tai Kyproksessa tai sitten Brysselissä. Mutta aivan vakavasti haluaisin painottaa sitä, että vaikka me emme näekään itseämme mitenkään naivena Euroopan puolesta puhujina. Me olemme perustaneet tämän kampanjan Fraternité 2020. Tarkoituksena on muuttaa Euroopan tulevaisuutta ja tehdä siitä parempi paikka elää. Me olemme hyvin tietoisia siitä, että elämme kriisin aikoja, talouskriisi, rahoituskriisi ja tämän lisäksi demokratian kriisi, ja luottamuskriisi suhteessa hallituksiin ja toimielimiin, niin kuin Isabel Durand ja äh, herra Dimandoros jo sanoivat. Mutta näinä kriisin aikoina meidän pitäisi muistaa myös äh, mahdollisuudet, joita meillä on. Kriisin aikana on erittäin tärkeää panostaa nuoriin eurooppalaisiin äh, henkilöstöresursseihin, joita meillä on Euroopassa. Ei ainoastaan maatalousinvestoinnit, kohesiorahastot, rakennerahastot, mutta kyse on myös sijoituksesta tulevaisuuden toimintaan, koulutukseen, liikkuvuuteen. Kun katsotaan nykyistä taloustilannetta ja sen haasteita, jos haluamme päästä kestävään osallistavaan kasvuun, joka on EUn tavoitteena myös. Me emme voi uhrata tulevia sukupolvia, joten muuten me epäonnistumme tässä hankkeessa. EUn menestys minun mielestäni perustuu yhteiseen eurooppalaiseen rahoitusunioniin, mutta tämän lisäksi siihen, että painotetaan kansalaisuutta myös käytännössä, ei vain paperilla, ja edistetään liikkuvuutta myös laadullisesti ja määrällisesti, ja osa tätä on vaihtoohjelmat, niin että Euroopan nuoret kansalaiset pääsisivät myös tietoiseksi siitä, mitä Eurooppa tarkoittaa aivan konkreettisesti. Totta kai tätä varten tarvitaan lisää tukea. Meidän pitää tehdä myös paljon enemmän töitä, jotta osallistuva demokratia olisi mahdollista. Ja tästä ensimmäinen väline on eurooppalainen kansalaisaloite. Tätä kautta varmasti osallistuva demokratia onnistuu. Haluan rohkaista näihin osallistaviin toimenpiteisiin ja tietenkin kannustan teitä allekirjoittamaan meidän aloitteemme Fraternité 2020. Kiitoksia mahdollisuudesta päästä keskusteluun. Alessandra, thank you very much. I see... Kiitos Alessandra kovasti pyrit selkeästikin täyttämään tätä demokratiavajetta kaikin voimin. Siitähän tänäänkin on puhe näiden vetomusten ruohonjuuritoiminnan kautta. Meillä on toinenkin täällä muuten oikeusasiamies paikalla, Mark Grant, joka on Vallonian kansalaisoikeuksien soidunkantaja. Paljon kokemuksia häneltä. Paljon kiitoksia, rouva. Herra oikeusasiamies, rouva komission varapuheenjohtaja. Hyvät ystävät, jotka olette täällä ja kauempanakin teknologian kautta. Kaikki te, jotka olevat tämän rakennuksen ulkopuolella. Ensiksi haluaisin hieman asettaa uuteen, uusiin raameihin tämän kontekstin ja tämän puheenvuoropyynnön. pyynnön Haluaisin puhua tästä kontekstista, joka liittyy Euroopan kansalaisiin ja heidän mahdollisuuksiin vaikuttaa konkreettisesti Euroopan rakentamiseen ja muokkaamiseen. Ja me pyrimme. Teemana on kriisin talouskriisin ratkaiseminen ja haluan myös erityisesti kertoa kokemuksistaan niin oikeusasiamiehenä parlamenttien ja instituutioiden suuntaan. Meillä on paljon kunnianhimoa oikeusasiamiehen tarvitaan rakenteellisia ratkaisuja. Mutta kuitenkin oikeusasiamiehen työn avulla, josta vähän puhun, me kuitenkin voimme auttaa niitä, joihin kriisi suoraan iskee. Ihmisoikeuksien edistäminen ja turvaaminen on sisäfuksen työtä. Se alkaa aina uudestaan ja koskaan se ei lopu. Jos joskus illuusiot, illuusiot voittavat, mutta tuntuu, että on saanut suurtakin aikaa, mutta aika tuhaa myytit ja muistuttaa nopeasti, että todellisuus nostaa nopeasti pääntä ja täytyy aloittaa uudestaan. 1996 äh, tämä toteutuisesti 1996 Strasbourgissa, ja tämä pätee yhäänkin. Laki, joka koskee Belgian liittoelimiä, joka loi oikeusasiamiehen tehtävä Vallonissa, Vallonen Brysselin federaatiossa, ei ole antanut, ää, on antanut oikean tehtäväksi näiden yksilöiden oikeuksien ja suhteessa hallittoon. Meidän tehtävänä on, on kontrolloida hallintoa ja tätä kautta meidän on palauttaa tai vahvistaa luottamusta hallintoon ja hallitukseen. Minun tehtävän keskittyy hallittujen päivittäisiin ongelmiin julkisessa palvelussa palvelussa. Vaatimuksia hallinto pitää rasittavan erityisesti meidän mullistuneessa nykymaailmassa – Kuten äskettäin haastattelussa Ranskan oikeusasiamies eh, herra Bodis totesi, kaikki valitukset käsitellään, mutta se merkitsee, että kaikki pyynnöt tulevat täytettyä. Jotkut arvioivat, että he ovat eh, huonon toiminnan tai virheen kohteita, mutta se ei ole totta. Mutta joka tapauksessa meidän tehtävänne on antaa keino ja tie niille, jotka eivät tule kuulluiksi, äh, uudelleen inhimillistää heidän kansalaisten ja hallinnon suhteet. Me olemme itse voineet todeta syrjintää ja huonoa toimintaa, ja meidän täytyy käsitellä valituksia hallinnon suuntaan puolustaessaan kansalaisia hallinnon toimintaa vastaan. Oikeusasiamies antaa panoksensa – perusoikeuksien puolustamiseksi, taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien puolustamiseksi silloin, kun julkinen hallinto ei tunnusta niitä. Tämä ulottuvuus on mukana oikeusasiamiehen tehtävissä monessa maassa. Se, näin on Ranskassa, Quebecissä ja Espanjassa. Muutama nopea huomio osoittaa tämän Belgiassa perustuslaimen artikla 23.3. Jokaisella on oikeus elää, elää ihmisarvoista elämää ja sen vuoksi lakimäärä ja takaa ja ottaa huomioon velvoitteet, jotka liittyvät taloudelliseen oikeuksiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin ja näihin kuuluvat esimerkiksi työoikeuteen ja vapaaseen ammattiin harjoittamiseen ja mahdollisimman vakaaseen ammatillisen elämään, kohtuulliseen palkkaan oikeus tiedonsaantiin, kuulemiseen ja oikeus sosiaaliturvaan, terveyden ja sosiaaliturvan suojeluun, terveyspalveluihin ja oikeuden palveluun. oikeus kohtuullisen asumiseen, terveyden ympäristön suojeluun ja kulttuurisen sosiaaliseen täyteen elämään. Näiden oikeuksien täytäntöönpano vaatii interventioita julkiselta vallalta. Belgiassa liittovaltio ja erityisesti, meillä kuuluu erityisesti Vallonialle ja Vallonian Brysselille täytäntöönpano näiden normien täysi, täytäntöönpano. Näissä raameissa, jos julkinen hallinto ei täytä kunnolla tai täyttää huonosti nämä velvollisuutensa, niin silloin oikeusasiamme pitää puuttua asioihin. Ja sen seurauksena kun kansalaisilla on oikeuksia asuntoon, terveyteen, ympäristöön tai täyteen kulttuuriin elämään ja näitä oikeuksia ei tässä tunneta, eh, niin oikeusasiamies antaa panoksensa eh, perusoikeuksien täytäntöönpanoa. Please bear with us. Please bear with us. Hopefully this pieni hetki. Toivomme todellakin, että kysymyksessä on väärä hälytys. Siellä pitkin Eurooppaa kuuntelijat huomannette, että täällä on nyt yllättäen palohälytys, joka juuri saatiin sammumaan. Right, yeah. The ombudsman was very efficient. Yes. No, we didn't stage this. <laughs> Tämä ei ollut tarkoituksellinen väliepisodi. Olkaa hyvä, jatkakaa. Media. Lopettaisin todetaan, että oikeusasiamies vääntää panoksensa perusoikeuksien puolustamiseen. Tämä erityisen totta siksi, eh, että erityiset ry- kansalaisryhmät kääntyvät oikeusaseman puolemme, jotka ovat heikommassa asemassa. Please stand by. Uh, here we go right? voilà, <laughs> ah, j'espère que. <laughs> Donc, dans notre société, une attention. Ryhmä, johon täytyy erityisesti kiinnittää huomiota, eli yhteiskunnasta syrjäytyneet, työelämästä syrjäytyneet tai asunnoista syrjäytyneet tai hoidosta, hoitojen ulkopuolelle jääneet, jotka eivät kykene maksamaan kaasu- tai sähkömaksoon, ne, jotka olisivat kykeneet maksamaan koulumaksuja, työoikeuteen, asuntoon, oikeus terveyteen. You stand by once again. Okay. Okay. For, for one minute or two <laughs> maximum. Je voudrais... Mennään sitten vielä Ranskan oikeusasemasta Bodissa. Nykykriisi kärjistää suhteita ja konflikteja ja johtavat taitavat niitä, jotka ovat prekaarissa tilanteessa kapinaan ja vasennukseen. Ja meidän täytyy myöntää, että kansalaiset ovat heikossa asemassa kohdassa järjestelmän brutaaliuden ja kovuuden, sääntöjen sokea noudattaminen, vuoropuhelun puuttuminen ja hallinnon äh, vaikea seurattavuus ja yritysten myöskin johtavat sellaiseen tunnelmaan, väär, onpa tämä sitten väärä havainto tai ei, että epäoikeudenmukaisuuksia tapahtuu. Oikeusasiamiehen tehtävänä on, kun syrjäytyneet hänen puolensa käytävät, ottaa huomioon kansalaisten päivittäinen elämää ja luoda inhimillisemmät, suoremmat suhteet viranomaiseen ja sitä kautta taistella kaikenlaista syrjintää vastaan. Hänen oikeusasiamiehen interventio on erittäin akuuttia nyt, kun vähemmistö köyhtyy köyhtyy ja sähkö, vesi ja muita palveluita lopetetaan ja asuntojen taso on heikko. Ja oikeusasiamies kuuntelee kansalaisia. Kuuntelu on tärkeää, se tässä todettiin. Ja oikeusasiamies on kansalaisten puhemies hallinnan suuntaan ja se pyrkii menemään, hän pyrkii menemään pitemmälle kuin yksittäistapaukset ja oikeastaan tekee uudistusehdotuksia ja muita ehdotuksia sovittelun lisäksi ja epäoikeudenmukaisen tilanteiden korjaamisen lisäksi oikeusasiamies on yhteiskuntarauhan väline ja ehdokkaasti takaa perusoikeuksien turvaamista. Jacques Pelletier, Ranskan edesmennyt oikeusasiamies, että syrjäytyminen ja oikeusasiamiehen tehtävä ovat läheisessä suhteessa tehtävissämme. Vallan ja Brysselien puhemies puhuessaan Euroopan unionin alueelle oikeusasiamiehen täsmästä tätä visiota. Meillä on ennennäkemätön talouden sosiaalinen kriisi. Ja tässä vaikeassa kontekstissa oikeusasiamies voi toimia demokratian suojamuurina auttaa hallitusta säilyttämään kansalaisten luottamukseen, sovitellessaan näkemyksiä, suojellessaan kansalaisia ja tukeessaan hyvää hallintoa. Mutta kysymys oli siitä, että pyritään tuudittelemaan kansalaista uneen, vaan pyritään saamaan kansalaisia aktiivisesti ottamaan osaa hallinnon parantamiseen, mikä merkitsee, että heitä saadaan omistautumaan oman, omaan hallinnon valvontaan ja että valituksia tehdään ja että sääntöjä parennetaan. Ja tämä monet oikeusasiamiehet ymmärtävät roolinsa näin. Haluaisin näin osoittaa teille, että päivittäisessä toimissaan oikeusasiamies haluaa osoittaa, että inhimillisyys ei notkauda syvemmälle kuiluun. Sisyfas, kun jumalien kirous loppuu, pääseekö hän koskaan vuoden hu- huipulle. Rava Leitao kysyi näin aikoinaan puheessaan. Meidän täytyy käyttää kaikki keinot, jotta kansalaiset ja yhteiset äh, ymmärtäisivät, että köyhyys, syrjintä eivät voi enää jatkua. Bertrand, merci beaucoup. Ah, encore. We're told there is a bug me olemme kuulleet, että järjestelmässä on jonkin näköinen virus. toivottavasti saadaan netistetyksi ennen pitkään. Tämä ettei häiritse loppupäivää meitä. Niin, kiitoksia kovasti oikeusasemiehellä Petranille. Mm, aika rientää loppumassa Seuraavaksi Didier Calverts, G1000, Belgian kansalaisten kansalaisliike. Sitten näihin kysymyksiin. Niin, kiitoksia kovasti. Mä äh, haluaisin kiittää Euroopan oikeusasemiestä tämän tapahtuman järjestämisestä. Ja haluan myöskin kiittää kaikkia läsnäolijoita. Äh, äh, ja haluan tästä G1000 was a citizens initiative that took place a little over a year ago in, uh, in Belgium, right here. Äh, niin, anteeksi. Ähm, niin, äh, täällä äh, äh, muist, muut aloitteet, joista olemme tänään äh, äh kuulleet, tämä G1000 osoittaa sen, miten tavalliset kansalaiset voivat todellakin sitoutua demokratiaansa. Ja se, mitä teimme, oli aika hämmästyttävää. Keräsimme 704 satunnaisotannalla valittua belgialaista kummastakin kieliryhmästä, tai itse oikeastaan kolmehan meillä niitä on ja panimme heidät keskustelemaan tärkeistä yhteiskunnallisista, taloudellisista ja poliittisista kysymyksistä. Nämä olivat sellaisia kansalaisia, joita, jotka yleensä mielletään sellaisiksi, jotka eivät ole pätkääkään kiinnostuneita poliittisesta ja ylipäätänsä hyvinkin epäluuloisia poliitikkojen suuntaan, mutta nämähän olivat eri, erinomaisen halukkaita osallistumaan keskusteluun, uhrasivat jopa lomapäiviään tähän keskusteluun yhteiskunnallisista yhteisistä asioista. Tämä G1000 onnistui asiassa, jota, joka oli Belgiassa mielletty mahdottomaksi. Muutama luku tässä meillä oli tällainen pitkä, pitkän läntä julistus niin, internetissä ja kymmenessä päivässä siihen oli ilmaantunut 10 000 allekirjoitusta. Kolmessa kuukaudessa me, me olemme paisuneet seitsemän, seitsemän vapaaehtoisen konklaavista, anteeksi, että joudun keskeyttämään. E, oikeasti tämä talo pitää nyt evakuoida. Te, jotka olette tuolla internetin ääressä, nyt on kumminkin meillä tullut evakuointikäsky. Olemme pahoillamme.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 valohälytys perutettiin ja elokuusta ollaan palattu. Niin tuolloin aikoinaan, kun tämä kansallisryhmä oli koolla, poliittiset puolueet eivät päässeet sopimukseen yhteisistä tavoitteistaan, eli hallituksen muodostamisen perusteista. Mutta se vain tämä meidän tapahtumamme, tapauksemme osoitti, että pahimpinakin konfliktin hetkinä demokratia toimii ja että kansalaiset voivat katsoa nenänsä pidemmälle ja kykenevät löytämään ratkaisuja, vaikka selkkaus olisi hyvinkin tiukka. Ja tässä yhteydessä olisi varmaan hyvä muistuttaa niistä tapahtumista, mitä oikeastaan tuohon aikaan tuolloin tapahtui. Ensinnäkin ehdotettiin eh, tällainen transaktiovero, tämä Tobinin taksin veron, tapainen vero. Ehdotettiin myöskin köyhyyden vähentämistä ja epätasa-arvoisuuden kaventamista Äh, takamalla perustuloa, kansa, perustuloa kansalaisille. Ja samoin sitten haluttiin vahvistaa tällaista äh, tietopohjaista yhteiskuntaa, äh, jotka sitten vastaisi paremmin näihin talouden haasteisiin. Koko joukko muitakin suosituksia löytyy tuolta meidän kotisivuiltamme. Ja lopuksi voisin todeta, että tämä G1000-prosessi ei pelkästään rajoittunut Belgiaan, vaan laajeni, laajeni kansainvälisemminkin, sai pohjaa muualtakin Rotterdamissa. Esimerkiksi oli tämmöinen Thousand of Switch, äh, noudatti meidän kaavamme Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa kansalaisten foorumit, foorumeita on äh, järjestetty äh, pohtimaan, mitä talouskriisi on vaikuttanut ihmisten elämään ja, ja, ja arkeen. Ja monissa Pelkian kaupungissa tämä G1000 on ollut mallina tällaiselle osallistavalle kansalaistoiminnalle ei ole mitenkään liioiteltua sanoa, että kansalaisten demokratia, etteikö se muka eläisi ja voisi hyvin. Ja tämä kansalais, kansalaisuuden tämä vuosi on, on sikäli aivan paikallaan ja oikea-aikainen. Pyydän myöskin nyt eurooppalaisia kansa, näitä eurooppalaisia instituutioita kuuntelemaan kansalaisten kan, kannanottoja ja todellakin etenemään nyt sitten niin kuin, tyvästä latvaan tässä eurooppalaisen asian ajamisessa. Kiitoksia äh, kovasti Didier. Ja nyt sitten äh, äh, muutamiin kysymyksiin. Meillä on, on hetki aikaa, voimme hiukan ehkä sen ylittää. Ähm, mitä kaikkea kysyttävää on kansalaisilla ollut? Kunde, sinä olet Euroopan oikeusasiamiehen edustaja hänen toimistostaan. Sinä olet seurannut tätä kysymystä tulvaa tuolta pitkin mannerta parlamentin tiedotustoimistoista. Mitä kerrottavaa sinulla olisi? Ähm, Kiitos. Paljon osallistutaan Euroopan parlamentista, jäsenvaltioista. Me saamme paljon kommentteja ja kysymyksiä ihan yleisiä kysymyksiä. Duran, eh, muut puhujat, eh, esimerkiksi portugalilainen Euroopan parlamentin toimisto kysyy eh, siitä, että Euroopan vastaiset puolueet saavat paljon kannatusta. Tappaako tämä eurokriisi oikeastaan kansalaisuusaloitteet? Ja kan- <clears throat> halutaan myös tehdä ero EUn kompetenssin ja kansallisen kom- kompetenssin välillä. Tämä tuli lattiasta ja paljon kysymyksiä myös Euroopan oikeusasiamiehelle. Esimerkiksi Prahan EP-toimistosta, mitä, mitä voi tehdä oikeusasiamies EUn muotoiluja ajatellen mitä, ja sitten kysytään Hollannista, mitä äh, eurooppalainen oikeusasiamies voi tehdä, äh, mitä kansallinen oikeusasiamies ei voi tehdä. Äh, Espanjasta halutaan tietää, minkälainen rooli teillä on eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa. Ja kysymyksiä kiinnostusta on herännyt myös siitä, että uusi oikeusasiamies mm, valitaan ja mietitään, äh, kysytään teiltä, mikä olisi hyvä profiili uudelle oikeusasiamiehelle. Harmi, että Rouva Reding lähti. Täällä oli kysymyksiä hänellekin, mutta ehkä muut voivat puuttua näihin. Äh, esimerkiksi Citizens E kysyy, äh, kansalaiset ovat sitä mieltä, että heillä ei ole mitään vaikutusta asioihin. Oletteko samaa mieltä vai onko kyse vain vähäisestä tiedosta? Kiitoksia. Ja aivan samaan aikaan haluaisin kysyä yleisöltä, onko meillä mitään kysymyksiä täällä esitettävänä, joihin voisimme puuttua heti, heti tuolta edestä. Olkaapa hyvä. Buongiorno a tutti, sanoi. Hyvää päivää kaikki. Olen italialainen Maria Cardi. Ja olin noin kymmenen vuotta sitten Sisilian oikeusasiamies Trapanin provinssissa. Ja haluaisin kiittää oikeusasiamista kutsusta. Ja meillä on mahdollisuus jatkaa kansalaisten oikeuksien puolustamista. Oikeusasiamies tietää, mistä on kysymys. Hän oli 2008 käynnillä Palermossa ja julkisesti puhuin asiasta. Valitettavasti Italiassa ja Sisiliassa kansalaisten oikeuksien puolustaminen oikeusasiamiehen virka on lähes kuollut. Kansalaisten mahdollisuudet saada tukea joltakin, saada joku puhumaan heidän puolestaan, tämä on kaikki kadonnutta. Kysymys ei ole vain oikeusasiamiehestä täällä, tiedän mihin tiedän mitä sinä olet tehnyt. Haluaisin kääntyä Rova Duranin puoleen. Mitä Euroopan parlamentti on tehnyt? Mitä toivotte tehdä tulevaisuudessa? Toivon, että teidät valitaan uudelleen. Mitä te aiotte tehdä, jotta vältetään sen tilanne, jossa kansalaiset menettävät luottamuksen? Ja vain syy tälle päävastuu on poliitikoilla. Poliitikot ovat eliminoineet ne ihmiset, jotka voivat puolustaa kansalaisten oikeuksia. poliitikkojen olisi pitänyt tukea. Mutta tilanne on se, että ihmiset vain, jotka ovat tehtävissä, haluavat vain epätoivasti tulla uudelleen valituiksi. Oliko vielä kysyttävää? Uh, oui, bonjour. Uh. Niin, hyvää päivää. Minä olen Stella Veligi. Minä olen uh, Euroopan kansalainen, olen uh, tietotekniikka-ihmisiä. Ja minua kiinnostaisi Eh, niin haluaisin eh, onnitella eh, oikeusasiamiehen toimistoa ja puhemiehistöä. Minä olen tutustunut näihin palveluihin. Erittäin nopeaa palvelua ja tehokasta. Tämä on ainut Euroopan toimielin, jolla on suora yhteys kansalaisiin. Minä haluaisin kysyä, miten haluaisitte eh, puhua espanjalaisille, kreikkalaisille, kyproslaisille, eh, kun osallistutaan Eurooppa-vaaleihin? Heille on selitettävä Troikan virheet ja se, kuka on tällaista Troikaa ehdottanut, eh, nämä Troikan tekemät virheet siis, ja tämän lisäksi ehkä tällä tavoin voitaisiin onnistua. Ja sitten vielä Euroopan perussopimukset, onko eh, kriisitilanteessa muitakin arvoja kuin taloudellisia, eh, eikö mitä kansalaiset voivat tehdä tässä eh, asiassa? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Niin vielä yksi kysymys salista, jos jollakulla on jotain on. Herra Pierce, olkaa hyvä. Surprise, thank you. Uh, David Price, I'm uh, David Price, olen EU-demokratiassa ja Schumann.info sivujen johtaja. Mä käsittelen yhteisö alkuperää ja tulevaisuutta. Kysymykseni olisi ollut Rova Redingille. Monet kansalaiset ovat järkyttyneitä, että komissio ehdottaa, että yksi merkittävimmistä kansalaisen oikeudesta oikeuksista osallistua demokratiaan vedetään pois. Eli kaikkien kansalaisten oikeus toimia ehdokkaana jäseneksi. Näinhän tilanne oli alun perin, kun Jean Bonnet oli ensimmäinen komission puheenjohtaja. Hän ei ollut poliitikko, eivätkä monet muutkaan komission jäsenet. Nyt puhumme talouskriisistä, herra Price. Luulemme, että puhumme kansalaisten oikeuksista. Sorry. Oliko teillä kysymys tästä talouskriisistä? Talouskriisi on, kulkee rinnan sen kanssa, että poliitikot ovat napanneet instituutiot. Miten tämä paneelin jäsenet ehdottaisivat, että kansalaisten oikeuksia, mitä kansalaisten oikeus tulla ehdokkaaksi komission jäseneksi? Meillä oli juristia, kuten Halstein, virkamiehiä, diplomaatteja, niin että kansalaisia, järjestöjä ja kaikkia muita voitaisiin harkita komission. Kiitos, Price. Tämä paneelin aika alkaa loppua. Äh, Rova Durant, te, teillä, teillä on kiire pois tästä. niin, äh, tässä yrittäisin vastata näihin kysymyksiin tai huomioihin, joita on esitetty sekä salista että ulkopuolelta. Mitä voidaan toimia, jotta vältettäisiin se, että tämä Eurooppa-vastaisuus tappaa koko Euroopan kansalaisuusajatuksen. Tässä tuli näitä kysymyksiä nimenomaan luottamuksesta ja troikasta. Jonain päivänä troikan pitää antaa perustelut ja sanoa ensinnäkin, pitää tunnustaa virheet. Ja sanoisin, että nämä ehdokkaat, vaaliehdokkaat, ehkäpä ei komission puheenjohtajaehdokkaat, koska heitä ei valita suoraan, mutta valiehdokkaat voivat tunnustaa virheet, joita on tehty tai jos heillä on sellainen vaikutelma, etteivät ole auttaneet taloustilannetta nykytilanteessa Etelä-Euroopassa. Minäkin olen huolestunut, aivan kuten te, äänestämisestä äänestysprosentista, myös äänestyksen tuloksista, koska kansalaiset tuntevat itsensä hylätyksi ja unohdetuksi. Eurooppa kuitenkin pidetään vastuussa näistä päätöksistä. Eurooppa aivan yleensä ottaen, ei tiedetä tarkalleen, mutta Eurooppa yleensä. Meidän pitää selittää, mutta se ei riitä se johtaa siihen, että minä sanon, että minä olen oikeassa ja mitä te sitten. Meidän pitää ensinnäkin kuunnella, antaa ihmisten olla vihaisia ja kuulla näistä virheistä. Tämä on tärkeää. Ei, jos ei sano, että on virheitä ollut, eikä, eivätkä ne ole todellisia, niin eihän sitten enää kukaan kuuntele. Ja aivan kuten sanoin äsken, pitäisi myös pystyä osoittamaan, että asiat eivät ole näin yksinkertaisia. Tietenkin pitää puuttua siihen, miten kansalaiset eivät luota ja myös kansalaisuusvajeeseen. Ensinnäkin siis pitää kuunnella, pitää antaa vihan tulla esiin, tunnustaa virheet ja mielestäni on myös muita arvoja kuin talousarvot se eh, kuitenkin eh, on muuttanut valtavasti nuorten, nuorten ihmisten ja muiden mahdollisuuksia. Nyt tämä eh, portugalilaisen kysymys tuli esiin. Pelkäättekö, että tämä kriisi tappaa koko kansalaisuusaloitteen? Et kyllä se voi ö, tappaa paljonkin asioita, ei koko kansalaisuutta, mutta ensinnäkin luottamuksen, mit, mitä eurooppalainen kansalaisuus on. Se on mahdollisuus niin siinä on äänioikeus, erilaisia lainsäädännöllisiä arvoja. Mutta sitten on eurooppalaisuus, tunne olla eurooppalainen. Tämä on aivan ilmeistä kriisin aikana. Eurooppaa pidetään vastuullisena syypäänä kriisiin ja jopa Eurooppa-hanke. Eurooppa sinänsä se kyseenalaistetaan nämä äärioikeistolaiset ja mm, muut ryhmät vaativat sitä, että kansallinen politiikka tulee päällimmäiseksi. Ei enää haluta järjestää asioita yhdessä. Tässä tuli mittakaava kyseen sen myös ja e, toimivaltakysymykset. Tässä hallinnoidaan usealla eri tasolla. Ei kansalaisen tarvitse tietää tarkalleen, kuka on toimivaltainen missäkin asiassa. Pitää vain huomata, että eri tasot puhuvat keskenään ja e, niitä koordinoidaan paikallinen, alueellinen, kansallinen, eurooppalainen taso. Kaikki ne palottelevat toisilleen näitä asioita. Sandra, Ehkäpä Alessandra voisi vastata, kun meillä on kysymys suhteesta, joka on Euroopan kansalaisaloitteella ja oikeusasiamiehellä. Haluaisin kuulla, miten te saitte asiat liikkeelle. Teittekö yhteistyötä oikeusasiamiehen kanssa ensin? Well, in concrete terms we didn't work. Konkreettisesti, mitä tulee kansalaisten mobilisointiin oikeusasiamiehen kautta tai tietoisuuden lisäämiseksi tai sen, sen suhteen, että kampanja olemassa ei suoraan oikeusasiamiehen kanssa, mutta kylläkin Euroopan parlamentin kautta, kun olemme saaneet mukaan noin 50 parlamentin jäsentä. Jossain määrin myös komission kanssa olemme olleet yhteistyössä, jotta ihmiset tietäisivät, että me olemme olemassa ja käytämme paljon myös somea, Facebookia, twiittasimme ja käytämme kampanjassa sosiaalista mediaa, mikä tietysti riitä tuolla tasolla me työskentelemme henkilökohtaisella tasolla. Minusta henkilökohtainen vuorovaikutus kansalaisten kanssa on tärkeää, Ja he tässä koko prosessista. Ja liittyen, mitä rouva, kuudes mä sanoin, että kansalaisilla ei ole vaikutusta, johtuuko se tiedon puutteesta? Varmasti. Kysymys on meidän instituutioiden vastuusta jaettu, ja kansalaisten pitäisi olla aktiivisempia, proaktiivisempia sen informaation keräämisessä, mitä he tarvitsevat tiedon, joka liittyy oikeuksiin ja mahdollisuuksiin, mikä liittyy EU-lainsäädäntöön vaikuttamiseen tai mielipiteensä ilmaisemiseen. From DGA. Kiitoksia. Vielä lyhyen, nopeasti Didier. Jotkut kysymykset liittyvät siihen, että missä vaiheessa oikeusasiamies puuttuu peliin, missä vaiheessa ruohonjuuritason, missä vaiheessa ää, muut tällaiset tietoselimet, missä vaiheessa valtiohallinto. Ah, niin, aika, ää, Belgian järjestelmä, niin kuin EUnkin aika lailla elitistinen ja ajattelimme, että tällainen äh, ruohonjuur, ju, ju, ju, kansalaistason äh, aloite voisi olla sitten kannustimena monille, monille murtaa tämä äh, umpikuja. Minä olen kenties myönteisemmällä mielellä ajatella, mitä kriisit voivat, miten kriisit voivat edesauttaa tätä tilannetta. Monissa maissa, Irlanti tässä nyt tulee lähinnä mieleen, Irlannissa oli hyvin mittava talous rahoituskriisi men, riesanaan monen vuoden ajan. Nyt siellä ollaan organisoitumassa, järjestämässä, järjestäytymässä yhteiskunnassa sama tällaisen kansanäänestyksen ympärille. Islannissa samoin siellä poliittinen, taloudellinen ja rahoituskriisi on ollut syvä. Ja siellä on niin ikään sitten järjestäydytty ehkä hiukan saamaan tästä järjestelmästä notkeampi ja ihmisystävällisempi. Samoin täällä meillä Belgiassa tämän, eh, tässä on kannustettu kansalaisia eh, nousemaan alhosta, saamaan äänensä kuuluville ja eh, vaikut, vakuuttumaan siitä, että kyllä nämä esimerkiksi mielipideerot voidaan tasoittaa ja sovittaa. Ja vaikka me toimimmekin hyvin täällä kansalaisten tasolla, ruohonjuuritasolla, eh, me osoitamme, että emme pelkästään ole riippuvaisia poliitikoista ja puolueista, emmekä myöskään julkista rahoituksesta. Me keräsimme rahat itse ja osoitimme, että kyllä kansalaiset saadaan innostumaan osallistua, osallistumaan, vaikka mitään muodollisia rakenteita olekaan. Kiitos, Didier. Jos yhden asian haluaisin lisätä, olen samaa mieltä. Kriisi silloin täällä jo, johtaa siihen, että kansalaiset etsivät vaihtoehtoisia ratkaisuja, lisäävät kapasiteettia tähän. Ja tässä kuitenkin asiat menevät kahteen suuntaan, osallistumisen ja poliittisen toiminnan välillä, ja asiat palavat sitten politiikan käseen. Minä suhtaudun erittäin innokkaasti tähän kampanjaan, joka pian alkaa. Mutta dynamiikan ja omistautumisen täytyy olla sellainen, että politiikka kykenee vastaanottamaan kansalaisten aloitteellisuuden. Muuten aloitteet tuottavat pettymisen. Jos ajatellaan Islanninkin perustuslaki, jos ajatellaan Irlantia, prosessin pitäisi johtaa uusiin perustuslakeihin ja politiikka, joka pitäisi tapahtua sitten perustuslain hengessä kansalaisten aloitteiden jälkeen Belgian poliittinen luokka ei ole aina ollut kauhean innostunut tuonnesta. Monet ovat kritikoineet ja sitten paljon bla blaata tullut ja sanotaan, että tästä ei, ei ole paljon hyötyä. Vaikka teidän projektilla ei ole suoraan mitään tekemistä hallituksen sisällä kanssa. Äh, Anteeksi, ennen kuin äh, Rova Duran lähtee, haluaisin lisätä vielä. Me Sä, voisitteko kertoa nimenne? Kristi. Minä olen Kristina Lamrekte, minä edustan Belgiaa kansalais, eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa, jossa vaaditaan kansalaispalkkaa. Rova Duran on oikeassa kansalaiset, poliitikot, siinä on tietty yhteys minä käytän tässä välinettä, jonka Eurooppa on meille antanut, eurooppalainen kansalaisaloite. Minä olen vain pelkä kansalainen, mutta minun on hyvin vaikea olla yhteydessä poliitikkoihin, jotka ovat lähellä. He sulkevat ovensa, heillä on paljon mielenkiintoisempia asioita listallansa. Eli e, pitää olla tarpeeksi kansalaisia, jotka tukevat näitä aloitteita ja pitää e, elätellä toivoa. Varmasti Rouva Duran kuuntelee meitä. E, ja myös poliitikot muutenkin kuuntelevat ja katsovat, että kansalaiset, jos heillä on aloite, heitä pitää kuunnella, koska tällä tavoin rakennetaan Eurooppaa. Olen samaa mieltä. Toivotan teille hyvää onnea olla täällä, mutta erityisesti meillä on suuria odotuksia ja meillä on vetämisvaliokunta, joka on erittäin aktiivinen tässä ajassa. Me haluamme, että kun aloitteet tulevat Euroopan komission käsiin, ja Euroopan komissio kieltäytyy, mihin sillä on oikeus. Tätä on keskustelua. Se, eh, me, se, mikä ei komission ikkunasta mene sisälle, se täytyy parlamentin kykylävästä sitten tulla. Keskustelun täytyy jatkua. Kansalaisten työlle täytyy tulla jatkoa, etteivät ne mahdollisesti sitten ainoastaan raukea komission aloitteesta kieltäytymiseen. Ovet ovat auki, täytyy vähän tönästä. Sitten on va changer de panel. Pane, paneeli vaihtuu. Kiitoksia Alessandra Miramille. Isabelin sinne täytyy lähteä. Aplodit tälle paneelille. And in the meantime, we're going to bring up our second panel. Tässä välillä kokoonnutaan. Which includes Commissioner Shevkovich. Täällä on Shevkovich, komission jäsen, komission varapuheenjohtaja. Ja vastuussa Tamilmen välillä suhteista ja hallinnosta kun tässä toivotamme uudet tervetulleeksi ja vanhat lähtevät, niin sen jälkeen Shevkovich puhuu sitten Meillä on taukoa, nämä palohälytykset jo katkoivat toimintaa tarpeeksi. Eli nyt komission jäsenen kommentit seuraavaksi. Paljon kiitoksia, herra Burns. Hyvä oikeusasiamies, herra, hyvän Kiforos, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi haluaisin kiittää oikeusasiamiestä tähän ehdotti ja äh, myös sisäntänä tässä tapahtumassa. Haluaisin kiittää häntä myös hänen ponnistelustaan henkilökohtaisista ponnisteluista. Hän osoittaa, miten oikeusasiamiehen virasto voi todella ojentaa kätensä kansalaiselle ja kansalaisilla on osoite, jossa kokenaan, että on valitus, joka ottaa se vakavasti ja joku vie prosessia eteenpäin myönteiseen ratkaisuun. Ja kiitos hänen viraston aktiivisen toiminnan. On selvää, että oikeusasiamies antaa kansalaisille äänen ja puolustaa heidän etujaan. Haluaisin kiittää myös Euroopan parlamenttia. isännöimisestä ja erinomaisesta yhteistyöstä, joka meillä on ollut parlamentin edustajien kanssa – kaikissa kolmikantaneuvotteluissa, kun me asetimme Euroopan kansalaisaloitteen paikoilleen Euroopan sääntökirjaan. Tässä alleviivaisin läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin vetomusvaliokunnan kanssa, joka viime vuosien kontekstissa ja ajatellen lähettää sitä yhteistyöstä kansalaisten kanssa – on saanut paljon luottamusta ja työskentelee kansalaisten kanssa läheisesti. Ja hän pitää myös komission kiireisenä. Kuten tiedätte, vetämysvaliokunta päättää, että mitkä vetomukset se ottaa käsittelyyn ja mitkä ei. Eli kiitos molemmille Euroopan parlamentille, vetomusvaliokunnalle ja erityisesti oikeusasiamiehelle päivän tapahtuman järjestämisestä. Me olemme täällä keskustelemassa uudesta välineestä, miten 500 miljoonaa Euroopan kansalaista voisi luoda tehokkaammat yhteydet EUn toimielimien kanssa. Ja miten Euroopan unioni voisi toimia paremmin yhteydessä kansalaisiin. Kuuntelitte kollegani Vivian Redingiä tänään. Hän puhui asiasta yksityiskohtaisesti ja haluaisin että vuotta 2013 kansalaisten vuotta keinoina löytää yhteyksiä toimielimen ja kansalaisten yhteyksien luomiseksi, ja jotta me lisäisimme Euroopan kansalaisten kollektiivista yhteistä viisautta, mitä me voimme luoda tällaisia välittömiä keinoja vuorovaikutukseen. 2013 tulee olemaan myös tärkeä Euroopan kansalaisaloitteelle, koska ensimmäistä kertaa Kansalaiset käyttävät tätä uutta välinettä ja välitöntä vaikutusta instituutioihin. Tämä vuosi, jolloin ensimmäistä kertaa näemme, että Euroopan kansalaisten aloite kulkee täysin syklinsä. Kahtelu vakavasti ja kunnekkaasti niitä. Näemme, että ensimmäinen ylikansallinen osanottava demokratian väline, ja olen erittäin iloinen sanassani, että näemme, että Euroopan kansalaiset heitä kohdellaan kunnioituksella ja vakavasti. Mitä tarkoitan? Olemme nähneet sen jälkeen, kun olemme aloittaneet viime vuonna kansalaisaloitteen prosessin, olemme saaneet 25 re- rekisteröintipyytöä. 14 on rekisteröity ja kerää allekirjoituksia miljoonan kynnyksen saavuttamiseksi. Ja, ja jos tämä seitsemän jäsenvaltion maantieteellinen sapana saavutaan, sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen, ja se valtioiden allekirjoitusten varmistaminen kuuleminen parlamentissa, ja sitten komission arviointi siitä, voisiko kansalaisaloitteesta tulla EU-lainsäädäntöä yksi kansalaisaloite, ja olen iloinen, että täällä on edustaja mukana, joka kertoo kokemuksesta on, lähe, on ylittänyt tämä kynnyksen, tämä, tämä oikeus veteen aloite, jolla on yli miljoonaa nimeä, ja tällä hetkellä työskennellään, jotta maantieteellinen tasapaino ja kaikki vaatimukset täytetään. Ja mielelläni ilolla kuuntelen kokemuksista, myönteisistä ja kielteisistä, joka liittyy allekirjoitusten keräämiseen. Enkä vetele sitä, että meillä oli hampumisongelmia. Ne ovat hyvin dokumentoituja, liittyvät erityisesti online-nimikirjoitusten keräämiseen, myös sertifiointiin ja verkkoisännöintiin. Mutta tämä oli vähän odotettuakin. Just tämän mittaisen operaatio aloittaa. Aina tulee tilanteita, jolloin improvisoidaan ja jolloin alkuvaiheen ongelmia pyritään setvimään. Komissiona pyrimme olemaan mahdollisimman joustavia auttavaisia autoimme tämän avoimen softan asentamissa tarvitsemme käyttää Luxemburgin serverit organisaatioille, autoimme organisaatioita saamaan Luxemburgin viranomaiset sertifioimaan nämä. Tämä on ollut hyvin auttavasti. Haluaisin sanoa myös hyvän sanan Saksan viranomaisista, jotka ovat erinomaisesti sertifiointimenettelyt käyttöön. Vesialoite perustuu saksalaisiin servereihin, jotka hallinto on sertifioinut. Tässä on siis hyvää poliittista tahtoa. Tällainen on mahdollista. Ja Luxemburg ja Saksa ovat parhaita käytänteitä. Pyrimme jakamaan nyt näitä muiden jäsenvaltioiden kanssa. Tärkeää on sanoa, että Euroopan kansalaisalue sai pallon liikkeelle liittyen yleiseurooppalaisiin aloitteisiin. Näemme, miten tärkeä sosiaalisen median panos oli, koska se helpotti vuorovaikutusta rajojen yli mahdollistaa tässä että kansalaiset paremmin jakavat huolenaiheensa, mielipiteensä, ihanteensa. Tämä on ensimmäinen askel, jos joka tulevaisuudessa mieleen hyvä, tärkeäksi askeleksi. Ylikansallisen eurooppalaisen e-demokratiafoorumit suhteen luomiseksi. ATK-ongelmat, sertifiointi, verifiointiongelmat, ne jäävät taaksemme, kun meillä on elektroniset todistukset ja sopivat ATK-järjestelmät jäsenmaissa. Ja kansalaiset käyttävät paljon enemmän vuorovaikutuskeinoja, kun se tapahtuu käyttäjäystävällisemmin. Että me, käyt, me voimme käyttää että me käyttäisi e- sähköisiä henkilöllisyystodistuksia ja niiden siirroja esimerkiksi terveysdatan käyttämiseen käyttäisimme myös vaaleissa ja e-demokratiaan, kuten virassa olemme nähneet. Tämä tuo uuden piirteen kansalaiset ovat yhden klikkauksen päässä päätöksentekijäistä ja e-keskusteluiden osallistumisesta, jotka ovat paljon näkyvämpiä Euroopan demokratiassa ihan muutaman vuoden kuluttua. Näemme EU:ssa selkeästi integraation syventymistä erityisesti talouden alueella, kun komissio saa uusia valtaoikeuksia kommentoida budjetteja, nämä spesifi, spesifejä oikeuksia kommentoida esimerkiksi lastenhoitoa, asioita, joita aikaisemmin pidettiin hyvin pitkälle kotoisena kysymyksenä. selvä on. Kansalaiset voimakkaammin vaativat, että heidän äänensä tulisi kuulluksi demokraattisissa prosesseissa, että heitä kuullaan, he voivat ottaa osaa keskusteluihin, jotka ovat osa läheistä taloudellista yhteistyötä. ylikansallisten demokraattisten prosessien luomiseksi nuoren sukupolven Facebook, Twitter, sukupolvi haluaa käyttää osallistuvan demokratian välineitä, kansalaisaloitteita vielä enemmän tulevaisuudessa. Voimme sanoa, että kansalaisten aloitteiden vuoksi kansalaisilla on oikein mahdollisuus kääntyä toiveiden ja näkemysten kanssa, kanssa puoleen ja luoda jotain konkreettisempaa. Tämä saa kansalaiset tiukasti Euroopan esityslistalle. Tulemme tänään kahdesta kansalaisaloitteesta, jotka ovat juuri tämän aikaan saaneet. Ensin Fraternite 2020, joka oli ensimmäinen rekisteröity kansalaisaloite. Sitten Oikeus veteen, joka on loppusuoralla – joka pyrkii ylittämään nämä kynnykset ei ainoastaan allekirjoitusten kokonaismäärässä, vaan tuen tämä maantieteellisessä tasapainossa, että sitä voitaisiin käsittelyä. Se olisi sitten ensimmäinen kansalaisaloite, joka olisi kulkenut koko tien loppuun siirtyäkseen kansalaisaloitteiden toiseen käsittelyvaiheeseen. Jos tätä aloitteiden kirjoa tarkastelee, näemme, että siinä vastataan kansalaisten toiveisiin liittyen EUn perusantiin. Näissä on näitä isoja kuvioita, mutta myös asioita, jotka eri syistä ovat jääneet toimielimen pääfokuksesta. Tämä on tärkeää ja tervetä EU-keskusteluille. Kansalaiset haluavat lisää sanomista – työn sektorilla, matkailussa, terveyskysymyksissä liittyen kansalaisten ja planeetan terveyteen. Niin he haluavat elää yhteiskunnassa, jossa sosiaalista oikeudenmukaisuutta kunnioitetaan. Nämä ovat pääkysymyksiä, joita nykykansalaisaloitteet kattavat, ja tätä tulee varmasti lisää. On ensimmäinen sykli on käyty läpi ja näemme vaihtamukset ovat isoja organisoijille. Ja siksi oli hyvä, että alkuperäisessä tätä asiaa koskevassa asiassa on lauseke, joka koskee sen uudistamismahdollisuutta. Uskon, että tällä ensimmäisellä kierroksella opimme paljon, näemme, miten voimme tehdä järjestelmästä paljon käyttäjäystävällisemmän. Siksi uskon, että kansalaisaloitteiden ää, lainsäädännön uudistamisprosessissa voimme luoda järjestelmän, joka toimii paljon suoremmin. Ja kansalaiset kokevat, että, että jos he välittävät kovasti jostain, ja se todella haluavat äänensä kuuluviin, on selkeä keino käytettävänä. Meidän on tehtävä välineestä mahdollisimman hyvin tunnettu ja helppokäyttöinen, jotta tämä väline kukostaisi tulevaisuudessa vielä enemmän kuin nyt. I... Kiitos komission jäsen Sheftovic. Nyt esittelen tässä paneelin. Meillä on joukkue vaihtunut. Ensinnäkin oikealla komission jäsen Sheftovic. Hänen jälkeensä Peter Götze tässä on ajatus siitä, että mitä tapahtuu, kun haluaa toimia ja toimii oikeusasiamiehen kautta, miten oikeusasiamies voi auttaa tilanteessa, jossa puhutaan lääkkeiden avoimuudesta, lääketietojen avoimuudesta, erittäin mielenkiintoinen tapaus. Sitten vasemmalla on Rainer Novak. Hän on virolainen luontoihminen, yrittäjä. Hän on perustanut useita yrityksiä ja hän on myös päämoottorina tässä Let's Do It järjestö, järjestössä tai toiminnassa. Se on yksi nopeimmin kasvaneista kansalaisliikkeistä Euroopan historiassa. Siinä on lähdetty eh, saamaan ihmisiä liikkeelle niin, että yhdessä siivotaan. Eh, sitten on Anne-Marie Perret. Hän on kansalaiskomitean puheenjohtaja. Kyseessä on Desion perusoikeusaloite. Se on kansalaisaloite. Siinä ollaan menty jo yli miljoonan eh, allekirjoituksen, pyritään kahteen miljoonaan. Ja eh, hän on myös EPSun eh, puheenjohtaja. Tässä on myös poliittinen ulottuvuus. Tässä halutaan puuttua veden liberalisointiin markkinoilla. Eh, hyvin nopeasti päästään kyllä kommentteihin ja kysymyksiin, ei pelkästään täällä salissa, vaan myös 30 parlamentin tiedotustoimistossa, jotka ovat yhteyksissä meihin juuri tällä hetkellä. Ja twiittejä tulee myös ympäri maailman. Eh, tähän, otsik- eh, tähän osa- osoitteena on risuaita EYC 2013 EO. Ja tällä tavoin oikeusasiamiehen toimistoon on tullut näitä, näitä viittejä. Ne näkyvät tuolla seinällä meillä salissa. Ja seuraavaksi Anne-Marie Peri. Kiitoksia. Herra Burns, kiitoksia myös oikeusasiamiehelle herra Diamanduroselle ja koko joukkueelle. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat täällä salissa ja kaikki ne, jotka joko katsovat tai kuuntelevat meitä jäsenmaissa. Haluaisin kiittää myöskin tämän aloitteen, kansalaisaloitteen toimintaryhmää Jerry Vandenbergen. Hän todellakin on se, joka kantaa harteillaan tätä kansalaisaloitetta – eurooppalaista kansalaisaloitetta. Kiitoksia komission jäsen myös puheenvuorosta. Siinä puhuttiin nimenomaan eurooppalaisista kansalaisaloitteita, aloitteista, niin kuin Chris Burnskin muistutti. Me olemme ylpeitä siitä, että olemme päässeet yli miljoonan allekirjoituksen. Siellä on melkein miljoona 370 000 allekirjoitusta, mutta edelleen pitää tasapainoilla eh, eri eh, jäsenmaiden välillä tässä. Me ollaan eh, Euroopan palvelualan järjestöjen piirissä myös muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Me lähdimme tähän mahdollisuuteen ensinnäkin maailmanlaajuisella tasolla YK tasolla, koska kyse on äh, veden vuodesta myös YKssa ja sitten EU-tasolla tänä vuonna, äh, koska nyt on Euroopan kansalaisuuden vuosi. Mitä tulee veteen, pitää muistaa parikin seikkaa. Ensinnäkin 2000 vuonna oli, äh, saatiin aikaan vesidirektiivi, ja siinä otetaan esiin, että vesi ei ole markki, markkinatavara. Se ei ole sellainen kaupallinen hyödyke kuin monet hyödykkeet. Se on yhteinen hyödyke. 2010 e, saatiin tämä päätöslauselma aikaiseksi ja e, siinä sanotaan, että vesi on perusoikeus ja tämä on nimenomaan sisältömme myös meidän kampanjassamme. E, vesi on perusoikeus, right to water. Me olemme perustaneet toimintamme myös Lissabonin sopimukseen. Tällä tavoin Euroopan kansalaisaloitteen kautta pyrimme saamaan komission laatimaan lainsäädäntöä niin, että vesi on perusoikeus eikä pelkästään kaupallinen hyödyke, josta, joka on kilpailulle avoin. Ja siitä syystä olemme täällä tänään. Haluan kiittää vielä oikeusasiamiestä kutsusta ja tämän aloitteen, kansalaisaloitteen kautta haluamme toimia. Haluaisimme, että te kansalaiset juuri olette aktiivisia siinä. Ja aivan lyhyt esittely. Ja minä kehottaisin teitä allekirjoittamaan tämän aloitteen, eurooppalaisen kansalaisaloitteen Vesi on perusoikeus. Ja nyt esitän, esitämme teille pienen videon.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 également de, de faire euh, des... Minä pyysin, että äh, laitetaan tuo PowerPoint-esitys myös käyntiin, joten nopeasti voidaan mennä sekin läpi. Ähm, vesi on siis ihmisoikeus, mutta tässä on äh, kuva siitä, että kaikki tarvitsevat äh, vettä. Ja toinen sanoo siinä, että kukas maksaa laskun tässä tämä kaksijakoisuus toisaalta on oikeus, miten sitä eh, noudatetaan, miten siitä tulee eh, perusoikeus ja sitten toisaalta taas, jos edelleen mietitään markkinoita, kilpailua, silloin kysytään aivan selvästi eh, vaaditaan, että ei liberalisoida vesi, vettä, koska meille vesi on perusoikeus. Se on yleishyödyllinen palvelu kaikille. Vaatimuksina meillä tässä on se, että vesi ja veden käsittely, niitä ei pitäisi alistaa markkina, markkinoille ja kilpailulle. Lisäksi pitäisi laatia lainsäädäntö ja säädökset niin, että taataan kaikille oikeus vesihuoltoon, jätevesihuoltoon kaikissa jäsenvaltioissa. Tämän lisäksi Tobin vero otettaisiin käyttöön ja sitten mentäisiin vielä pidemmälle niin, että YK tavoitteet toteutuvat niin, että maailmanlaajuisesti kaikilla on oikeus vesi- ja jätevesihuoltoon. Nyt me haluamme eh, näiden miljoonan 365 000 allekirjoituksen myötä eh, haluamme, että eh, ajattelu Euroopan unionissa, ehkä tässä puhun aivan suoraan komissiollekin, toivomme, että komissio ryhtyy toimiin, mennään todellakin kohti ajattelua, että kyse on yleishyödyllisestä palvelusta. Ja tämän kansalaisaloitteen myötä tärkeää on antaa ihmisille mahdollisuus toimia suoraan. Ja olemme huomanneet, että kansalaisten huolet vedestä Kyse on perustavanlaatuisesta asiasta. En aio käydä läpi ihan kaikkia, mitä täällä PowerPointissa on. Ne on ranskaksi kirjoitettu, mutta haluan muistuttaa tässä, että meillä on olemassa ongelma kaikille vettä. Tässä tulee esiin Veolia, e, yritys. Siellä on annettu potkut yhdelle työntekijälle, joka ei suostunut katkaisemaan vettä joltakin asiakkaalta kotitaloudelta, joka oli vähävarainen ja jätti maksamatta laskunsa. Tässä taistellaan myös eri osapuolten kanssa. Sanotaan, että se on kaupallinen palvelu aivan miten aivan kuten mikä tahansa toinen palvelu. Ja e, myös Nestleen e, johtaja sanoi, että e, minun mielestäni vesi voitaisiin yksityistä täysin Ranskassa. Asiasta on puhuttu. Minä itse olen ranskalainen, minä olen itse kansalaiskomitean puheenjohtaja tässä eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa. Tiedän, että omassa maassani meillä on ainakin kaksi suurta monikansallista yritystä, Suez ja Veolia. Ne ovat vesihuollossa ja maailmanjohtajia. Meillä on Ranskassa tukea paikalliselta tasolta, kansalliselta tasolta, Eurooppa-tasolta myöskin. Me olemme perustaneet että meidän organisaatiomme on seuraavanlainen. Me vaadimme tämän kansalaisaloitteen puitteissa eh, komissiolta toimintaa. Me teemme yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Ne näkyvät tässä kalvolla. Ja meillä on kansalaiskomitea, jossa on 33 jäsentä me, meillä on tarkoitus perustaa myös kampanjajoukkueita ja jokaisessa maassa omat joukkueensa. Se on toiminut joissakin, kaikissa ei. Ja meillä on myös lähettiläitä, tunnettuja ihmisiä jokaisessa maassa. He ovat saaneet tätä kansalaisaloitetta käyntiin. Saksassa humoristi, koomikko on todellakin saanut tästä paljon näkyvyyttä sen tähden, että hän on tuonut tukensa omalla tavallaan ja tällä tavoin ollaan päästy yli miljoonaan allekirjoitukseen pelkästään Saksassa. Ja Obamakin sanoi, yes we can. Ja ajatuksena on nyt että me tarvitsemme tasapainoa jäsenmaiden tasolla, koska miljoona 365 000 allekirjoitusta, se on erittäin hyvin, mutta tässä pitää täyttää muitakin kriteereitä, ja kyse on eri jäsenvaltioiden asukasmäärien välinen tasapaino. Ranskassa on 11 000 allekirjoitusta, ja niitä tarvitaan vielä paljon lisää. Haluan jättää sellaisen viestin, että menkää tuonne nettisivulle allekirjoittamaan Vesi on perusoikeus. Kiitoksia. Anne-Marie Perret, merci beaucoup. Paljon kiitoksia. De la pétition de, du European Paljon kiitoksia. Tässä oli esimerkki Euroopan kansalaisaloitteesta. Ja tässä sitten esimerkki toisesta tavasta käsitellä asioita. Me Käsittelemme myös terveyttä, kuten Peter Götze. 2007 hän kääntyi äh, Nikiforoksen oikeusasiamiehen puoleen. Hän sanoi, että Euroopan lääkevirasto kielsi meiltä pääsyn kliinisiin äh, testituloksiin ja pro, protokolloihin liittyen kahteen ylipainoa säätelevän tuotteeseen. Don't know how to use our drugs safely. Kiitoksia meillä lääkkeihin, lääkkeisiin ei suhtauduta vakavasti. Siellä lääkkeet nimittäin ovat kolmanneksi yleisin kuolin syö, syövän ja sydänsairauksen jälkeen Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tämä johtuu siitä, että lääkäneteollisuus pyrkii peittelemään lääkkeiden sivuvaikutukset. Puolet, puolet tutkimuksista julkaistaan ainoastaan ja niistäkin suurin osa ovat väärän, harhaanjohtavia. <clears throat> monet äh, lääkke- lääkkeet voivat olla äh, äh, todella hengenvaarallisia, erityisesti laihdutuslääkkeet. Me pyrimme saamaan tietoa näistä lääkeaineista, jotka, joita lääkeainevirastoon virastoon oli toimitettu myyntiluvan saamiseksi. Tuomas Löngren, sen laitoksen tuolloinen puheenjohtaja, ei antanut meille näitä tietoja. Hän vetosi seuraaviin seikkoihin. Kaupallisten intressien salaisuuksien turvallinen ei yleistä, yleistä laajaa kiinnostusta. Ja sitten tämä valtava byrokratia, mikä tässä olisi ollut mukana. Ja sitten tietojen arvottomuus sen jälkeen, kun emassa lääkäinevirastossa niistä on, niitä on käsitelty. No me teimme sitten tästä valituksen oikeusasiamiehelle ja hän oli yhtä mieltä. <clears throat> Ja, ja siellä sitten tutkittiin oikeusasiamiehen toimiston toimesta ja todettiin, että ei siihen ottu mitään kaupallisesti salassa pidettävää aineista, aineistoa. Emassa ei kuitenkaan suostutu edelleenkään luovuttamaan näitä tietoja ennen sitten, kun mm, oikeusasiamiehen toimisto 2010 tehdyssä annetussa, julkisuutta annetussa lehdistirjoitteessaan uhkasi syyttää tätä virastoa väärinkäytöksistä. No Lundgren otti, teki johtopäätöksensä siitä ja häipyi suoraan lääkeaineteollisuuden mm, konsultiksi, siinäkin rikkoen sovittuja sääntöjä, joiden mukaan pitää olla kahden vuoden karenssi aina näissä EU-virastoissa. Niin no kuitenkin tam, tämä uusi johtaja on ihan eri teillä. Emä on luvannut 2010 jälkeen sitten luvannut antaa näitä tietoja kliinistä, kokeista ja ylipäätänsä sellaisia tietoja, jotka saattavat kuluttajalle olla tärkeitä, kun hän haluaa omia tietojaan verrata näihin esimerkiksi haittavaikutuksiin. <clears throat> Tämähän on valtava edistysaskel, mutta kuitenkin lääkeaineteollisuus on edelleen yrittänyt se pistää kapuloita rattaisiin. Kaksi lääke valmistaja on äh, nostanut syytettä syytteen emaa vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Jos he voittavat nämä kanteensa, niin silloin taas sitten tilanne jatkuu yhtä hankalana. Me jatkamme sitten ihmisten surmamista sankoin joukoin lääkkeiden kautta. Tämähän on ihan skandaalimaista. Euroopan komission ehdotus äh, näiden kliinisten äh, tutkimusten direktiivin uusimiseksi äh, ehdottaa, että me saisimme yhteenvetoja näistä kliinisistä tutkimuksista. Se on ihan hyvä alku. Nyt ei riitä. Yhteenvedoissa on, ovat, on, ovat usein harhaanjohtavia me haluamme kaikki, tila, kaikki tulokset kaikista tutkimuksista, myöskin nämä käsittelemättä raakatiedot. Ää, tällä tavalla vähentyisi sitten huijauksen vaara. Mehän muistamme, mitä lääkäneteollisuus on tehnyt myöskin väärin. Mutta tämä voisi olla sitten myöskin erittäin miellyttävä erityisaskel, koska tutkimus ja innovaatio kehittyisivät Euroopassa, koska sitten muut voisivat ottaa opikseen toisten yritysten virheistä, näkisivät nämä tulokset silmänsä edessä, eivätkä sitten toistaisi tehtyjä virheitä myöskään näissä kliinisissä kokeissa ja muussa tuotannossa. Kuitenkin on jotain pohjimmiltaan väärin siitä, miten me juuri painotamme terveydenhuoltoa ja hyvinvointoa, jos sitten kuitenkin kaupallinen tai muista syistä, akateemisista syistä pimitetään tärkeää, tärkeää tietoa, jotka sitten, joita lääkärit ja potilaat tarvitsisivat järkevän päätöksentekonsa tekonsa pohjaksi. Ja, ja yhteiskunnalta saavat, yhteiskunta saa vain yhden version totuudesta, ja sehän ei tietenkään ole sit se, mihin pitäisi pyrkiä. Sen, sen vuoksi lääkeaineteollisuuden pyrkimys pimittää tietoja on lopettava. En, en, ensi kuussa parlamentti äänestää näistä kliinisten tutkimusten direktiivin uudistuksen te, tehdyistä muutosesityksistä. Toivottavasti siinä sitten täällä ymmärretään ajaa muutakin kuin vain näiden yhteenvetojen julkisuutta meidän ei tulisi hyväksyä tällaista äh, vesitettyä versiota, niin kuin vesi on perusoikeus. Samoin ovat myöskin sitten puhtaat lääkeaineet ja niihin, niiden kehitykseen perustuvien äh, tutkimuksien äh, tulokset. Ne ovat myöskin yhtäläinen perusoikeus kaikille. Kiitos. Let's move on then. Paljon kiitoksia. Vetän nyt Rainer Nölvak joka on organisoinut maailman siivoamiskampanjan. Ja tässä on asian ruohonjuuripuoli. Menemme virallisen puoleen. Täällä meillä on oikeusasiamies ja nyt ruohonjuuri. Kuullaanpa ruohonjuuritasoa. Thank you. Kiitos. Tiedätte, että minä tulen pieneltä saarelta, Hiidenmaalta, Viron rannikolta. Minulla meni vu- päivä tänne tulemiseen ja minulla oli paljon mietittävää, kun nämä ihmiset Twitterille pyydä, että tekisitte palvelukseen. Jospa me käytämme ihmisille, jotka haluavat auttaa Eurooppaa ja antaisimme uploadit ihmisille, jotka täällä kolme tuntia pyrkivät kuuntelemaan asioita auttaaksi Eurooppaa. Kiitoksia. Olen nähnyt kommentteja, että tämä on vähän tylsää, puheet pitkiä. Enpä tee sitä. Haluan jakaa kanssanne simppelin asian. Tämä on unelma. Pieni unelma Virossa. Neuvosto perinnön jälkeen oli hyvin yleistä, että jätteet heitettiin jonnekin maaseudulla, dumpattiin ja tästä tuli kauhean yleistä siihen asti, että se, se alkoi ärsyttää minua ja joka kavereita. Ja päätimme tehdä viimeisen epätoivoisen yrityksen tehdäksemme jotain asialle. Ja tässä on videon pätkä, jos toivottavasti se näkyy, toivottavasti tänne riittää. We live on a beautiful planet, but we are trashing it day by day. Waste is everywhere. Beaches, cities. Me elämme kannalla planeetalla, mutta me äh, lokaamme sitä kaikkialla. Euroopassa on pieni maa, jossa Virojoessa puolet äh, alueesta on neitsellistä metsää, mutta ihmiset heittävät sinne jätteensä. Ajattelevat, että on ihan ok heittää ne jätteitä ja ovat tehneet sitä vuosia. On ryhmä, jo ihmiset, jotka päättävät, että tämä voidaan muuttaa. Tämä Let's Do It-kampanja johtui yhdestä ideasta, mitä saamme viran puhdistettua ja keskustelemme tästä Rainerin kanssa, että meidän täytyy tehdä tämä. Ja tänä päivässä kukaan ei ollut tätä koskaan ja meillä ei ole mitään ajatusta, miten tämä tehdään. Mutta olemme varmi, varma, että tämä voidaan tehdä. Ideana on, hoidetaan homma. Tonni jätteitä päivässä. Sen tarvittiin 40 000 vapaaehtoista. Mitä tehdään? Ensin luodaan ammattilaisten tiimi, ruohonjuuri, aloite, aloitteet. Meillä oli parissa päivässä 20 aloitteellista, sitten 620 ihmistä. Me kutsumme parhaat ammattilaiset tiimiin. He liittyivät, koska uskovat, että me voidaan tehdä. Toisekseen saimme eh, yhteiset ja kunnat ottamaan osaa ja haettiin kumppaneita järjestäjät heti ymmärsivät, että he tarvitsevat koko yhteiskunnan tuen, joten he vaativat kansalaisjärjestöjen, mielipidejohtajien, ATK, pomojen, isoista yrityksistä, jopa presidenttikin mukaan. 500 virallista kumppania. Jokainen kumppani auttoi meitä resursseillaan. Ja jotkut henkilökunnalla. Ja mainostamista, jossa vaiheessa me kertin, että me olimme mafiaa, kukaan ei uskaltanut sanoa ei. Sitten piti äh, luoda virtuaalinen jätekartta. Ei ollut vaikea yhdistää softaan, niin kuin Google Earth ja luoda oma jätteen kartoittamissofta. Kartoittaminen on helppoa. Jokainen käveli metsässä ja painoi nappia ja saattavat merkitä tällaisen jätekohdan sijainti, kuva ja info jätteestä lähetettiin automaattisesti ja jokainen kykeni reaaliajassa seuraamaan prosessia. Ja oli mukava istua siellä ää, näytöllä ja spotata jätepisteiden syntyä. 720 vapaaehtoista otti osaa kartoittamassa. Yli 10 000 jätepistettä löytyi kartalla. Ja sitten oli viimeinen ongelma, miten saada 40 000 ihmistä si- siivoamaan. Ensimmäinen homma oli lisätietoisuutta. Osoittaa, kuinka paljon jätettä oli. Tätä ei ole tässä mitassa koskaan tehty, ja kukaan ei varmaan ole ajatellutkaan tätä. Sitten me olemme mediakampanja. Tämä oli Viron eh, historian isoin mediakampanja, ja me emme maksaneet siitä melkein mitään. Viron kulttuurijohtajat ja antoivat kasvonsa ilmaiseksi kampanjalle. Ja sitten tämä homma hoitaan kampanja oli kaikkialla. Pesimme ihmisiä rekisteröitymään tiimeinä internetille. Ja jokainen tiimi oli vastuussa yhdestä jätepisteestä. Kaksi viikkoa ennen kamppa- meillä oli jo oli vain 10 000 osanottajaa. Olimme tehneet kaikkemme loppujen ihmisten käsissä. Ja sitten H-hetkellä 50 000 ihmistä tuli osallistumaan. Ja loput seurasivat medialta. 4 prosenttia väestöstä Eli tämä vastaisi 57 miljoonaa Intiassa esimerkiksi. Amerikkalaisia, suomalaisia, venäläisiä, liettualaisia mukana. Kansainvälinen media seurasi nykyajan kunnianhimoisinta vapaaehtoisprojektia. Normaalisti hallitukset olisi kolme vuotta 22 miljo- miljoonaa euroa, mutta tämä tehtiin puoli miljoonaa eurolla päivässä. 3. toukokuuta 2008 Viron Viro siistittiin jätteistä viidessä tunnissa. Me teimme sen. Toivon, että meidän tarina inspiroi tätä kaikkia. Mennään uskoa, että tämä voidaan tehdä myös teidän maassanne. Se ei paljon maksa. Se kestää vain päivän. Hoidetaan homma. Thank you. Kiitos. Kun tulin tänne, keskustelin herra Demodoroksen kanssa ja hän kysyi, voisinko auttaa osallistumaan kansalaisia, koska sitä me teemme. Minulle kansalaisten osallistaminen, jos kysyt, miten kansalaisia osallistetaan, miten saadaan apina hyppäämään. Ihmiset ovat jo osallistuneita. Joskus minä koen, että meidän pitäisi osallistaa poliitikkoja todelliseen maailmaan. Kuulin paneelissa aikaisemmin, että meidän pitäisi saada kansalaiset ymmärtämään. Minusta meidän pitäisi saada poliitikot ymmärtämään. Teidän pitäisi antaa aplodeja. Tämä nopeasti johtaa keskustelua, että kaikki ovat ärtyneitä kaikista. Jos me valitsemme aina puolemme, niin aika paskamaisen tilanteeseen sitä joutuu. Meillä ei ole sitä ylellisyyttä nyt. Me voimme tehdä asioita yhdessä. Ja uskokaapa, tämä on viileätä. Me muutimme jäteongelman hauskaksi. Se on toteutettavissa. Me ympäristöliike. On myönnettävä, että minä inhoan siivoamista. Minä pidän, rakastan siistiä. Saatamme tehdä tämän vielä pari kertaa. Mutta ei kauhean monta. Viime vuonna meillä oli 96 maata ottamassa osaa maailman siivoamiseen. Se oli ällistyttävää, miten se mahdollista. Kaikilla oli sama ongelma. Mutta jätteet, joita poimimme, se on yleensä tämä aivosaaste, jota me poistamme. Tämä yhteiskunnallista muutosta. Sanomme, että on ihan ok tehdä asioita yhdessä ja jakaa arvoja. Tästä on kysymys. Ja ruohonjuuressa on hienoa se, että voi säilyttää, voi olla uskollinen itselleen. Jos tarkastelette esimerkiksi yrityksiä, niillä on isot hierarkiansa. Ja ne ovat hyviä laatikkojen tekemiseen. Ja jos me ajatellaan kulutuskoneita, niin se on ok. Mutta jos me ajattelemme, miten yhteiskuntaa pyöritetään – käy selväksi, että verkosto toi on syntymässä. Ja moni asioita, joihin hierarkioita ei tarvita, koska asiat voidaan tehdä nopeammin suoraan. Ja sehän tässä näkyy. Siksi nuoret eivät äänestä, koska äänestäminen on niin 1200 lukua. Niin se on. Politiikan pitkät puheet, se on niin 1200 lukua. Niin sippeliä se on. Voitte kertoa, miten osallistutaan. Sitten voidaan keskustella, mutta, mutta kyllä ihmiset osallistuvat, kun he näkevät, että siinä on järkeä. Se on näkynyt monessa paikassa. Tämä Kosovon siistiminen viime vuonna. Tämä oli ensimmäinen kansallinen tapahtuma, jossa 35 000 ihmistä tekivät tätä yhdessä, eivätkä pyytäneet komissiolta tukea. Tämä oli heidän oma tapahtuma tai tiimi Bosniassa, jossa muslimit ja kristityt olivat yhdessä tiiminä maan siistimiseksi. Tämä on jotain uutta. ehkä me löydämme jotain hyvin vanhaa. Ja on silmipistävää, miten samanlaisia me olemme pohjimmiltaan. Ei vain Euroopassa, vaan kaikkialla. Me etsimme jotain puhdasta. Ja tämä puhtaus on kadonnut politiikasta kauan aikaa sitten. Voitte syyttää minua idealistiksi, mutta tämä on aina tapa saada homma hoidettua. Unelmoida jostain, joka on oikein. Minusta tämä unelma puhtaasta maailmasta pitää minut liikkeellä. Voi mennä hiidemaan rannalla myrskyn jälkeen ja poimia vaatteita vaikka Ruotsista, Tanskasta, Saksasta tietää, että muuat tekevät myös mitä pitää. Ja loppujen lopuksi saamme planeetan puhtaaksi. Ehkäpä tuhat vuotta sitten me kykenimme juomaan joista. Miksei päästä samaan uudelleen, jos todella puhdistamme Euroopan. Kuvitelkaa, mitä se tapahtuisi paljon uusia työpaikkoja. Näissä kaikki täytyy uudelleen suunnitella. Ehkä me täytyy miettiä, miten me saamme meidän identiteettimme puhtaan maailman mukaiseksi. Saamme jotain uutta, haavoittuvasta ja kaunista. Ja sinnepä se. Ei kannata paljon pitkää puheita eikä puheenpitämistä nyt muutenkaan. Heine Nölviak, thank you very much. These are all very concrete... Kiitoksia, Rainer. Nämä ovat konkreettisia asioita, jotka ovat unelmavetoisia, jotka toteutuvat. Onko kysymyksiä? Yleiseltä, hienoa. Mennäänpä tähän twiittausseinälle paljon tulee viittejä ja siellä on suoria kysymyksiä myös äh, puhujille. Pyytäisin vastaamaan näihin kysymyksiin. Ja sitten muutama yleiskysymys äh, varsinkin komission jäsenelle äh, Sofia-tapahtumasta. Milloin näemme kansalaisaloitteiden vaikutukset? Miten pitkään nämä menettelyt kestävät? Ähm, twiitti Euroopan kansalaisliitolta. Ähm, minkä tähden äh, tämä äh, kohdistuu ainoastaan äh, kansalaisaloitteisiin? Onko se muita keinoja olla mukana? On paljon twittejä myös vähemmistöjen oikeuksista. Puolalaisilta kysymys, miten halutaan parantaa vähemmistöryhmien mahdollisuuksia toimia ja romanikysymyksestä, miten varmistutaan tasa-arvo romaneille ja matka matkustavaisille ja romaneille myös tasa arvoa Ja lähestulkoon kaikki toimistot ovat lähettäneet kysymyksiään, kommenttejaan. Kysytään, miten voidaan motivoida nuoria äänestämään tulevissa vaaleissa. Alankomaista haluttaisiin tietää, miten ne, jotka eivät vielä voi äänestää, miten heidän intressinsä otetaan mukaan EU-hun ja politiikkaan. Ruotsista kysytään. Sosiaalinen ongelma Euroopassa on äh, nuorisotyöttömyys. Miten tähän voidaan puuttua? Ja sitten viimeisenä twiittinä Euroopan parlamentin toimisto Portugalista. Eikö Euroopan pitäisi olla huolestunut koulutuksesta niin, että saadaan yhtenäisempi Euroopan kansalaisuus? täällä on paljon muitakin näistä kysymyksistä. Well, madam, uh, I think you had a comment. Question. Yes. Yes, my name is Margrethe Augen. I'm a... Um, mm, kiitos, minä olen Margrethe Augen uh, Tanskasta, Euroopan parlamentin jäsen. Ja me olemme vetoomusvaliokunnan koordinaattoreina nähneet tätä. Uh, sanoisin lyhyesti kansalaisaloitteesta. Me yritämme, ja toivottavasti herra Sefkovic auttaa meitä. Me pyrimme kohtelemaan kunnolla näitä tuloksia kansalaisaloitteista. Me haluamme tasavertaisen kohtelun, kun järjestämme todellisen kuulemisen. Siinä vetomusvaliokunta varmistuu siitä, että komissio tulee korkeatasoisesti edustet, edusta, edustetuksi. Me olemme tämä valiokunta, joka valmistelee ja e, tuottaa tuloksia. Emme voi luvata kansalaisille, että teemme päätöksen, mutta se tulee kyllä esityslistalle ja sehän on tärkeää. Minä toivon todellakin, että meidän aloitteemme parlamentista e, se, olisi, e, se kokisi ystävällisen vastaanoton. Ja sitten toinen kysymys näistä kliinisistä lääkekokeista. Erittäin hyvää työtä oikeusasiamieheltä, mutta varoittaisin teitä. Minä itse tulen pohjoisesta oikeusasiamiesperinteestä. Parlamentissa on nyt taipumus eh, jakaa eh, kaikki kahteen osaan. Ja siitä lähdetään eh, puoluepoliittiseen oikeusasiamiehen, vaikka on miten laadukkaita, tasokkaita oikeusasiamiesehdokkaita. Ei kun itse tulen Pohjoismaista, eh, kun meidän mielestämme tämä on erittäin tärkeä eh, tekijä, että vältetään puoluepolitikointia ja kamppailua. Minä en sanoisi tätä eh, muuksi kuin puolueettomuudeksi. Ja meidän pitää varmistua nyt siitä, että kansalaiset luottavat tähän instituutioon. Se on ainut instituutio, joka on ikään kuin ulkopuolella, johon kansalaiset voivat suoraan, suoraan vedota. Ja eh, kiitoksia tästä mahdollisuudesta puuttua. I think some, some questions are unavoidably... Kiitos. Jotkut kysymykset ovat väistämättömän poliittisia. Ja nyt herra, sieltä salista. Sitten vastaukset. Joukko kysymyksiä sitten vastaukset. Bruno Boissier edustaa eurooppalaisen koulutuksen keskusta SIFFIä ja olen itse asiassa entinen meppi. Ihan selvästi Euroopan kansalaisaloite muuttaa menetelmiä. Meillä on vaikutelma, että kuuntelemme näitä päivän puheita. Ehkäpä menetämme, mutta myöskin Euroopan rakentaminen loppu tulemaan muuttuu, kun Euroopasta tulee inhimillisempi. Tämä on minun vaikutelmani. Haluaisin esittää kysymykseni kansalaisaloitteiden tekijöille. Voisitko kertoa, missä määrin tämä alhaalta ylöspäin, mit, mikä osuus sillä voi olla tavoitteissanne, jotka me jaamme ihmisinä? Amma Schweitzer sanoi, esimerkki ei ole paras tapa muuttaa asioita, vaan ainoa tapa. Olette näitä esimerkkejä Virossa. Kuulemme, että samanlaisia esimerkkejä noudattien Kosovassa ja jos oikein ymmärsin, missä määrin paikallinen toiminta voi antaa panoksensa tavoitteeseen. Miten integroidaan ne Euroopan kansalaisaloitteisiin? Okay, perhaps we have the... Okay. Ehkäpä komission jäsen vastaisi ensin, herra Shevchovic. Just try to... Kiitoksia kovasti, herra Burns. Yritän nyt mm, vastata äh, useimpiin äh, twitteihin ja salikysymyksiin, jotka mielen omikseni. Äh, ensinnäkin se, se tämä ympäristö, joka mielialat, jotka vaikuttavat tähän kansalaisaloitteeseen, se on sitä jo, se on jo tapahtumassa. Että ne, ne aika pitkälle onnistuneet tavoitteissaan, eli osallistamaan kansalaisia Euroopan unionissa, Aina kun puhutaan on puhuttu näistä suorasta äh, vaikutusvallasta, joka EUlla e- e- e- on kansalaisille, äh, on nyt vilkkaimmillaan. Se on aika tervettä kehitystä se. Kuten äh, viime viikolla totesin, Euroopassa tulee humaanimpi plusimen, ja siihen, sitä olemme aistivenamme juuri nyt. No missä ajassa tämä sitten kaikki toteutuu? Muistatte nämä aiemmat ongelmat tämän ohjelmistojen kanssa näin poispäin. Komissio päätti sitten jatkaa sitä aikaa, jona aikana nämä allekirjoitukset oli kerättävä. Nyt tämä ensimmäinen vuoden jakso umpeutuu tämän vuoden marraskuussa. Sitten tietenkin tarvitaan vähän aikaa jäsenmaille varmistaa allekirjoitusten oikeudellisuuden ja autenttisuuden Herra Aukenille voin vakuuttaa se, että, että tietenkin kaikki, kaikki otetaan vakavasti äh, komissiossa näiden kansalaisaloiteryhmien äh, äh, toimintoihin liittyen, mitä tulee komissaarien ja pääosastojen, pääjohtajien toimiin. Kaikki ovat tässä tosissaan liikkeellä. Ja myöskin mitä parlamentin toimintaan tulee järjestää kuulemistilaisuudet asianomaisella tavalla. Tällä tavalla saadaan luodaan otolliset edellytykset sitten äh, kaikille järjestäville äh, osapuolelle kerätä ajatukset yhteen. Samalla tarjoutuu tilaisuus sitten pohtia tuloksia ja antaa sitten ohjeistusta, evästystä Euroopan komissiolle, jolta, joka sitten loppujen lopuksi tiedonannon sitten antaa siitä, miten näiden ryhmien kanssa jatkossa toimitaan. Voin vakuuttaa kuitenkin, että myöskin kollegiossa on tästä kiinnostusta. Saan kysymyksiä kollegoilta, niin millä tavalla, tavalla kansalaiset ovat tämän ottaneet vastaan, minkälaisia konkreettisia ehdotuksia on, on vireillä. Ja eh, kollegio on jo huomannut, että tässä, tässä nyt tulee kyllä eh, jonkinlaista inputtia myöskin komission toimintaan. Kansalaiset ovat eh, innostuneemmin tähän eurooppalaisuuteen nyt suhtautumassa. Ja jatkossa sitten tietenkin voimme valjastaa sosiaalisen median foorumit entistä paremmin tätä kansalaisaloitetoimintaa tukemaan. Äh, tämähän äh, ylipäätänsä liittyy tähän demokratisointumiseen, äh, mielipiteen vaihteluihin ja ailahteluihin maailmassa laajemminkin. Ja tässä Euroopan unionissa saattaa olla edessä hyvinkin laaja liikkeellepano siinä, siinä mielessä. Me voimme kenties sitten käyttää hyväksemme tätä digitaalista agendaa paremmin hyväksemme kaikki tämä e-demokratia ja muu tällainen digitaalisesti tapahtuva yhteydenotto ja yhteydenpito tulee olemaan tärkeä. Mitä sitten roman, romanien asema yhdessä virkkeessä? Minä olen lähtöisin Slovakiasta, jossa romanivähemmistö on merkittävä ja olen ihan hyvä, olen tyytyväinen siitä, että romanikysymys nousee myöskin eurooppalaiselle foorumille, koska meiltäkin kuului melkoinen tovi mm, oivaltaa se, että, että tämä ei pelkästään ole tällainen kan, kansainvälisesti ratkaistava ongelma, vaan meidän pitää yhteistyössä pyrkiä löytämään kullekin maalle sopivat ratkaisut romanivähemmistön tilanneen parantamiseksi jokainen jäsenmaa on velvollinen laatimaan toiminta, toimintasuunnitelman tällä kollektiivisesti sovitut päämäärät päämäärien toteuttamiseksi. Voin tässä yhteydessä todeta, että että komissio ottaa tämän äh, asian vakavasti. Niin sitten mitä tulee nuorison ongelmien, nuorilla on äh, suuret ongelmat käsissään. Tämä on kuitenkin parhaiten koulutettu sukupolvi toisen maailmansodan jälkeen. Ongelmana on kuitenkin se, että, että heidän äh, osuutensa työttömistä, Euroopan unionin työttömistä on korkein kaikista. Mitä me voimme sitten tehdä? No, ainakaan, ainakin koulutusjärjestelmiin täytyy kiinnittää enemmän huomiota, katsoa mitä yliopistoissa opetetaan ja mitä, millä tavalla se suhtautuu sitten työmarkkinoiden tarpeisiin ja, ja millä tavalla me voimme vaikuttaa tähän asiaan heti, eikä sitten vuosien kuluttua, niin että me menetä koko naista sukupolvea tässä äh, unionin ja komission äh, toimesta voidaan tietenkin kaikenlaista vaikuttaa pehmeän keinoin äh, vaikutusvaltaa käyttämällä ja kehottamalla jäsenmaita parempaan koulutussuunnitelmaan. Voimme myöskin sitten ihan selkeästi budjettipoliittisiin keinoin lähestyä tätä problematiikkaa ja yrittää sitten saavuttaa jäsenmaita käyttämään rahat, käytettävissä olevat rahat fiksusti niin, että uusia työpaikkoja todellakin nuorille sitten syntyy. Ja, ja tämä hanke, kun nyt on meneillään, niin sitä arvioimme sitten ajan, ajan mittaan ymmärtääkseni noin 6 miljardia nimenomaan tätä nuorisotyöllistämis, nuoris, nuorison työllistämishankkeisiin varattiin taannoin. Ja toivottavasti lisämaat löytävät sitten synergiaa tässä keskenään niin, että tämä ei jää sitten lyhytaikaiseksi tämä vaikutus. Yritän saada mahdollisimman paljon kysymyksiä ja vastauksia mahdollisimman nopeasti käsiteltyä. Käännetään Anmarin puoleen Brunesta kysymykseen. Tästä alata ylöspäin ulottuvuudesta. Voisitko puhua siitä? Pekka. Pari vastausta ensinnäkin vaikutuksista, joita kansalaisaloitteella on. Me olemme siinä mukana, emme voi vielä arvioida sitä, miten se vaikuttaa, koska ensinnäkin eh, meidän täytyy eh, katsoa, missä muodossa niitä tulee, sähköisessä muodossa, paperimuodossa, ja ne pitää validoida vielä kansallisella tasolla. Ja sitten ne välitetään komissiolle. Minä en tiedä, oliko tässä kaksi vai kolme kuukautta määräaikaa vastata mutta vasta sen jälkeen, ainakin mitä tulee tähän meidän aloitteeseemme, vesi on perusoikeus. Ja sitten vasta näemme, hyväksyykö komissio sen, että mennään kohti lainsäädäntöä vai hylkääkö se aivan täysin tämän kansalaisaloitteen. Aivan kuten tässä otti esiin Isabel Durand siinä vaiheessa, se mitä ei vielä olla komissiossa tehty, se varmasti hoidetaan parlamentissa tässä tulee yhteys myös siihen, että mennään alhaalta ylöspäin. Jos ei korkealla tasolla onnistuta, niin sitten lähdetään uudelleen alhaalta takaisin ylöspäin. Mitä tulee sitten Euroopan unionin rakenteisiin ja menetelmiin, tässä on nähtävissä tämän kansalaisaloitteen kautta, että aivan selvästi paikallistasolla lähdetään osallistumaan esimerkiksi kunnallisryhmittymät. Ja on hyvin tärkeää, että annetaan uudestaan inhimillinen ulottuvuus. Perusoikeuskirja on mukana jo Lissabonin sopimuksessa ja niinpä meidän pitää myös sitoutua siihen – ja lopuksi vielä sanoisin, että näiden kansalaisaloitteiden myötä on mahdollisuus myös saada uudelleen tasapainoa. Yleensähän asia hoidetaan hyvin diskreetisti, jopa salaisesti. Ja tässä puhun nimenomaan lobbauksesta. Mehän tiedämme, että miten lobbarit ovat painava tekijä Euroopan unionin toimielimille. Eli kansalaisten aktiivinen toiminta, todella aktiivinen, niin kuin oikeusasiamieskin toivoo, tämän näin keinoin voimme antaa lisää näkyvyyttä ja myös innostusta kansalaisille lähteä mukaan. Ja sanoa, että kyllä, minuahan kuunnellaan nyt ja sitten vielä enemmän minua, minua todellakin kuullaan. Uh, uh, Kiitos Anne-Marie. Käännyn lyhyesti Rainerin puoleen kaksi näistä kysymyksistä, erityisesti nuoria koskevat kysymykset. Niin, videolla se näkyy paljon nuoria. Paljon myös alle äänestysiän. Hollannin EU-parlamentin toimistossa ja muualta esitettiin kysymyksiä – Miten saadaan nuorissa mukaan? Onnistuitte aika hyvin. Miten motivoitte? Ja miten saadaan äänestysikaiset myös ymmärtämään, että nyt on ka- Euroopan kansalaisten vuosi ja sitten ensi vuonna Euroopan parlamentin vaalit. Miten ihmisiä motivoidaan äänestämään? Ei aavistustakaan. Jos haluaa koskettaa näitä ihmisiä. Täytyy olla rehellinen. Se on helppo sanoa. Ihmiset, jotka sanovat mitä ajattelevat. Puhutko sitä kielenkäytöstä? Sitä, että sano mitä ajattelee ja mitä sitä sanoo. Mitä sanoja käyttää? No ei taida ymmärtää ihan suoraan sanoa. Kyllä mä sanoista Kysymys on sitä, mitä tuntee. Sen me pistämään, että ihmiset ajattelee, että he voivat pelata sanoilla ja luoda hyvän vaikutelman. Tosiasia on, että näin ei ole mahdollista. Miten nuoret ja... Miten he saavat sielunsa äh, mukaan äänestämään? Me olemme, sanotaan, että olemme paskatilanteessa. Siis tämä paska yhdessä. Ja te olette osa sinne. Gundi, do we have any more tweets to talk about? Gundi, onko lisää twiittejä? Two more direct questions. Ehkä pari aivan suoraa kysymystä. Meidän täytyy äh, pysyä aikataulussa. Puolasta kysymys äh, Rainerille. Äh, sinun kokemuksellasi, miten voidaan lisätä poliitikkojen kiinnostusta näihin paikallisaloitteisiin? Ja sitten Lisäkysymys vielä oikeusasiamiehelle. Romaniasta halutaan tietää, miten teette yhteistyötä kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten kanssa. Se on erittäin tärkeä osa työtä. Uh, Onko salissa lisäkysymyksiä? Andris Gobiņš, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Es gribētu pateikties eh, eh, ombudsmanam par iespēju. Minä eh, olen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustaja. Ja minusta on äh, mukava saada osallistua tähän keskusteluun äh, yhdessä kansallisten keskustelujen keskustelijoiden kanssa. Kansallinen tasohan tässä on erittäin tärkeä. Äh, on, on tärkeää käydä noin kansallisella tasolla keskustelua eikä pelkästään Brysselissä näitä. Tämä oli, on aika esimerkillinen tapahtuma muillekin. nythän on Euroopan, eurooppalaisen, eurooppalaisen kansalaisuuden teemavuosi. Ja tämän vuodenhan tarkoituksena on saavuttaa jotain tietty, joitakin tiettyjä tuloksia. Ehkä komissaari Tsefkovic voi sitä antaa joitakin esimerkkiä tällaista ennakoivista toimista, mitä olette, mitä olette tehneet saa pystyäksenne viestimään ihmisten kanssa paremmin? Onko teillä antaa jotakin esimerkkejä, kannustavia esimerkkejä, jotka innostavat ihmisiä aktivoitumaan? Over here, madam. Hello, um, my name is Rachel Tansy. I work for Corporate Europe. Olen uh, Rachel Tansy ja halusin uh, jatkaa tästä että uh, toisaalta pitäisi saada poliitikot kuuntelemaan kansalaisia ja sitten toinen puoli asiasta on se, miten näitä kansalaisaloitteita pitää ottaa huomioon ja miten komissio niin suhtautuu. Mutta tämän lisäksi e, kyse on myös kaupallisesta intressistä. Lobbarit, e, eri eturyhmät e, katsovat tätä että Euroopan lääkevirasto esimerkki tuli tässä esiin aivan kaupallisista syistä ne saatetaan vaarasta, vaarantaa kansalaisten oikeudet. Tässä kysyisin komissaarilta, mitä komissio tekee, että saataisiin parempaa tasapainoa ajatellen kaupallisia etuja ja kansalaisten etuja, niiden tasapaino. Sitten oikeusasiamies, te tarkastelette myös minun kansalaisjärjestöni valitusta, miten asetetaan näitä omia eturistiriitasääntöjä. Mitä te olette mieltä siitä, että tarvitaan muutoksia, rakenteellisia poliittisia muutoksia, jotta eh, olisi eh, parempi eh, päätöksenteko tälläkin alalla. Digi käännymmekö sinun puolesi ensin? Kiitos. Tässä on tukku kysymyksiä, jotka on minulle suunnattuja. Teen, teenpä jotain epätavanomaista. omaista yritän tässä niputtaa asioita yhteen ja sitten muutaman erityiskysymyksen nostaa esille. Ähm, äh, täältä poimin muutamia tällaisia audiospotteja. Komissaari totesi, että kaikkia asioita tapahtuu tässä meidän puhuessamme. Meillä on tämä dimension min, se on tavoitteena, rehellisyys on tavoitteena. Minusta tämä edustaa mm, tämä tilaisuus juuri sitä pareksi lans, kuten viime vuodenkin vastaava tilaisuus. Eli, eli tässä juuri heijastelemme sitä äh, nopeaa muutosta, mitä äh, tietoteknologia on yhteiskuntamme tuoneet, millä tavalla vuoropuhelua voidaan käydä paljon rivakammin, miten hankkiudumme yhteyksiin toinen toistemme kanssa. Niin tapahtuu tässä ja nyt, kun tässä kansalaiset äh, ovat yhteydessä meihin ja me heihin. Eli tämä on aika jyrkkä jyrkkä oppimiskäyrä, joka jo heittää meidät ihan toiseen tuntemattomaan, ennalta tuntemattomaan suuntaan, jossa to, oikeasti, todellisesti saadaan kansalaiset mukaan tähän. Voin todeta, että oikeusasiamies mies, miehen toimistossa pidämme sormea ajan hermolla suoraan sanottuna. En nyt saa olla mm, kehuskella itseäni liikaa eikä nostaa omaa häntä, me, mutta me olemme mieltäneet tosiasiat ja nykyhetken vaatimukset ja olemme pyrkineet kaiken tavoin varmistamaan se, että koska oikeusasiamieshän on siellä linkkinä yhtenä lenkkinä tässä ketjussa äh, kansalaisten suuntaan. Sitä me olemme monen vuoden ajan yrittäneet äh, tehdä ja toivottavasti seuraajani lähtevät samalle tielle, pitävät tätä yhteyttä yllä. Eli että, että kyllä Äh, kyllä me todella kykenemme tähän ja oikeusasemista pidetään usein tällaisena äh, tämän oikeuden käytön inhimillisinä äh, kasvoina, kun me pidämme teitä pidätte meitä tilivelvollisina, niin me myöskin voimme entistä paremmin ajaa teidän asioitanne siellä pitkin Eurooppaa tämän kuuntelijoille tiedoksi ja katselijoille. Eh, toki tämä rehellisyys ja avoimuus eh, ovat tässä peruspilareita. Tämän lisäksi haluaisin vastata myöskin muutamaan erityiseen eh, yksityiskohtaiseen kysymykseen. Edustaja Aukenille kiitokset kysymyksestä, koska tässä virassa olevana oikeusasiamiehenä en voi kommentoida seuraajani valintaan liittyviä kysymyksiä tavalla tai toisella. Toivottavasti parlamentti tässä toimii yhtä viisaasti kuin aiemminkin vuosina on, on, on toiminut. Ja tässä yhteydessä haluan muistuttaa, että keskuudessamme on ainakin neljä oikeusasiamiestä eri puolilta. Herra Savo, Unkarin oikeusasiamies, O'Reilly, O'Reilly, Irlannin oikeusasiamies Alsmerin on Alankomaiden entinen oikeusasemies. Meillä on myöskin Markus Jäger, joka ehdokkaana Euroopan neuvoston oikeusasemieheksi. Toivotan heille onnea menestystä pyrkimyksissään ja osalta vaikuttavat siihen, että tämä instituutio toimii jatkossa yhtä tehokkaasti kuin aiemminkin. Miten sitten meidän toimistomme ja kansallisten oikeusasiamiesten äh, yhteistyö sujuu? Me olemme äh, luoneet verkostoa tehokkaasti ja, se, ja kehittäneet sitä. Ja tämä, tämä annan perinnöksi seuraajana oli kaikki oikeusasiamiehet äh, tapaavat, tapaamme toisiamme vuosittain, ensin joka toinen vuosi kansalliset ja sitten joka toinen vuosi alueelliset Meillä tuolla, meillä tuolla toimistossamme on, ovat omat palvelut tälle yhteistyölle, omassa koti, kotisivu myöskin päin omassa kiertokirjeessämme, niin ikään voimme sitä kautta voimme pitää yhteyttä myöskin päivälehdistön kautta laajemminkin. Tällä tavalla pyrimme tekemään niitä työtämme tunnetuksi ja näin voimme tehokkaasti palvella myöskin kansalaisia jäsenmaiden tasolla Toki mies äh, kantaa paljon huolta vähemmistön oikeuksista, romanien oikeuksista aivan erityisesti, erityisesti koska he ovat erityisen haavoittuva äh, kansan, kansanosa, samoin kuin nuorten ongelmat ovat sydäntämme lähellä äh, me olemme äh, hyvinkin aktiivisesti mukana äh, taistelmassa äh, erilaisten vammaisten oikeuksien puolesta. Euroopan unioni on hiljakkoin liittynyt YK, YK yleissopimukseen. Näin olemme sitten kyenneet, niin kuin meillä ammattisvangilla todetaan, kykenevät luomaan mekanismin, jolla me voimme sitten mahdollistaa tämän YK yleissopimuksen, vammaisten yleissopimuksen täytäntöönpanoa unionin maaperällä. Ja toivomme tietenkin, ja tietysti yhteistyö parlamentin kanssa on, on tärkeää, ja yhdessä sitten äh, seuraamaan tämän tilanteen kehittymistä. Me saamme paljon, paljon äh, valituksia juuri vähemmistöoikeuksien rikkomista, koska äh, Euroopan unionin ää, ää, tämä mm, kansalaisoikeuksien peruskirja on nyt sitova jäsenmaiden suuntaan. Eli kaikilla teillä on äh, ehdoton oikeudellinen perusta toimia ja myöskin valittaa sitten vähemmistöt siis ja kansalaiset muutenkin. Eli oikeusasiamiehen toimisto on tässä erittäin aktiivisesti mukana. Sitten haluaisin vasta, vastata tähän Äh, yritys, äh, yritysmaailman äh, toimintaa koskeviin, koskevan kommenttiin, mutta koska tämä tutkimus on meneillään, niin en uskalla sitä nyt kommentoida. Mutta, mutta kuten sanottu, oikeusasian miehen tiedetään olleen aika, aika valppaana, mitä tulee erilaisten tällaisten komission tai unionin toimielinten virkamiesten kykyyn ja halun noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä. Mutta täytyy katsoa nyt, mitä tässä on oikeasti tapahtunut ennen kuin uskallan sanoa, että ratkaisusta sitä tai tätä. Mutta itse asiassa tämä on se, missä nyt mennään. Jos olisi tilanne, en tässä pyri nyt mitenkään tätä tietoa pimittämään, harmi, harmi, harmi kyllä, en vielä uskalla sanoa tästä mitään, mutta kyllä aikanaan sitten raportoin kaikille toimielimille sitten mitä käytänteistä ja käytännön työstä ja muutamista esimerkkejä, mitä esimerkkejä antoi erittäin hyvän käytännön esimerkin. Olimme, olimme mielissämme, että, että onnistuimme sitten Euroopan lääkäinen pitkään vallinen käytännön kääntämään pää, pää koskien näitä kliinisten kokeiden ja lääkäinekokeen tutkimusten tuloksia. Kymmen, Kymmenen vuotta sitten, kun minä tulin eu me, me, siellä oli kymmenkunta erillistä virastoa. Nyt niitä on 43 erilaisia ää, ää, ää, tällaisia virastoja, joiden, ää, paljon sellaisia, joiden toiminta kirjaimellisesti sivuaa kansalaisten arkea. Elintarvikkeet, lääke, lääkeaineet, ympäristö, rajat, kemikaalit. Kaikki nämä ovat kansalaisten arkipäivää. Kaikki kuuluvat myöskin minun toimenkuvaani. Olen kaikissa käynyt myöskin, olen, olen myöskin käynnistänyt erityisen prosessin, jonka kautta pyrimme sitten varmistamaan, että järjestöt, virastot ja toimistot noudattavat omia sääntöjään, perusoikeuksien peruskirjaa, laajemminkin lainsäädäntöä, että, että kaikki siellä toimivat tietävät oikeutensa ja pitäytyvät niissä myöskin. Tämmöistä tukkuu muitakin aloitteita, joita olen tehnyt näihin virastojen toimintaan. Olemme siellä käynyt parissa kymmenessä elintarvikevirastossa. Virasto on ollut vielä saanut rauhassa vierailta, niin Parmaan matka suuntautuu kohti koht sillä oikeusasiamies on pyrkinyt äh, äh, jatkuvasti äh, ajamaan Euroopan unionin avoimuuden lisääntymistä kaikkialla ja myöskin tällaista tilivelvollisuuden tehostamista viime vuonna. Me voi saatamme todeta, että 82 prosenttisesti toimielimet olivat noudattaneet suorituksemme. Jätän sen sitten kansalaisten päätettäväksi, kelpaako tämä lukema vai ei. Äh, äh, äh, lainausmerkeissä asiakkaanamme, pääasiakkaamme on komissio. Kaksi kolmasosaa moitteista ja vetoomuksista kohdistuu komissioon. Ja tässä kun täällä instituution asioista vastuussa oleva komissari paikalla, ei, ei, ei tämä sitä tarkoita, että komission hallinnossa olisi jotain perustavaa laatua olevaa vikaa tai mätää. Päinvastoin varsin, varsin hyvä unionissahan on 55 000, 55 000 työntekijää ja 36 000 komissiossa, komission leivissä. Ne on ihan selvää, että, että heidän osuutensa näistä valituksista on kaikkein suurin. Mutta 82 prosenttia tämä ää, ää, määräysten noudattamisen aste oli 82 komissiossa, niin kuin keskimäärin muutenkin. Kuten jo aiemmin tuli todetuksi, tärkeä osa työtämme on juuri se, miten me voisimme tällaista palvelukulttuuria edes auttaa, tällaisen palveluhalukkuuden mentaliteettia tässä virkamiesten keskuudesta. Siis valtiohan palvelee kansalaisia eikä tois, toisinpäin, se on meidän mottomme. Onko meillä minuuttiaika 30, 30 sekuntia, selvä mitäpä siinä ajassa sanoisi esimerkiksi. Ja yksi kysymys oli se, että minkälaista, minkälaisen profiilin minä haluan tulevalle oikeusasiamiehelle. Eli se, mitä kerroin meidän tehneen kymmenen vuoden, viime vuoden aikana, on pohjana uuden oikeusasiamiehen haasteelle. Varmaan pääsee tämä seuraajani niin paljon pidemmälle monissa asioissa. Ja, ää, ja ottakoon opikseen sitten meidän virheistämme ja, myöskin menestystarinoistamme. Toivottavasti näin sitten myöskin käy. Kiitos. Nikitoros Diamandouros, European Ombudsman, who is... Tässä on Euroopan mies. Esitti yhteenvedon kymmenen vuoden äh, urastaan. Ja voin kertoa seuraajalle, että isot saappaat on täytettävänä ja hän on tehnyt hyvää Näistä he, herrat, kaikki te, jotka ovat Euroopan parlamentin toimistoissa ja seuraatte tätä internetistä, minulle tämä on ollut hyvin antoisa kolme tuntia. Euronjöseen äh, juontaimilla on yleensä vain 10 minuuttia käsitellä asioita, kuten veronkierto. Nyt meillä oli kolme tuntia aiheen parissa. Tavoitteena, että kuitenkin asialla on, oli monta olettavuutta ja meillä on paljon keskusteltavaa vastaanotolla jälkeenpäin. On, täytyy tämä kanavoida tämä ärtymys ja energia ja unelmat johonkin konkreettiseen oikeusasemien kautta, vetomusten kautta tai omien rohjurialoitteiden kanssa. Tämä on erittäin tärkeää, että Euroopan kansalaisten vuonna ja ensi vuonna erityisesti kun Euroopan parlamenttivaalit, jos osallistumisaste ei ole korkea Euroopan unionilla seuraa vaikeat vuodet. Menetetään olemaan saman paljon aktivismia. Ja tässä puhun Euroopan kansalaisena. Paljon kiitoksia osanotosta. Ne nähdään ensi vuonna.